Mes chers collègues, reprenons nos travaux. Arvoisat kollegat, jatketaan työntekoa. Allez-y, monsieur Wim van de Kamp, on vous... No niin, just Wim van de Kamp, odotamme teitä. Ei mitään kiirettä. <laughs> mais, mais tout, tout arrive à point nommé. Prenons le temps. No niin, ei mitään kiirettä, kaikki hyvä saapuu aikanaan terveydeksi, edustaja Van de Kamp. Tämä iltapäivä tulee varmasti olemaan iloinen. Aihealue on enemmän kuin mielenkiintoinen. Minulla on kunnia toivottaa tervetulleeksi tähän keskusteluun TNT-koordinaattorimme. Ja tervehdinkin lämpimästi rouva Karla Peissiä ja herra Brian Simpsonia – he tuntevat erinomaisesti tämän valiokunnan. Odottelen hetken. Herra Brian Simpson tunnette erinomaisen hyvin tämän valiokunnan, kyllä. No niin, käsittelemme seuraavia aiheita. Miten voimme helpottaa multimodaalisuutta ja edistää teitä Käsittelemme myös edistystä Reinin Tonavan käytävillä. Naiset ja herrat, odotamme teiltä paljon. Tämän esityksen myötä olemme hyvin tarkkaavaisia. Ensinnäkin annan puheenvuoron kahdelle koordinaattorille, jotka ilahduttavat meitä vierailullaan ja antavat meille tietoja nykytilanteesta ja sitten puheenvuoro koordinaattoreillemme, jotka ovat myös paikallavalikunnassa Markus Piper ja Ismail Ertug. Joka tapauksessa kiitos, että tulitte paikalle. Kuuntelemme teitä tarkkaan ja sitten estämme teille kysymyksiä lukuisasti, koska olemme uteliaita. No niin, olkaa hyvä, Rova Karla Peis. Eli miten helpottaa multimodaalisuutta ja Reinin tonavan käytävä on myös esillä. Kiitos, saatte 15 minuuttia. Dear Chair, dear Karima, if I may. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä Karima, hyvät kollegat, naiset ja herrat. Olen todella iloinen, että voin olla täällä puhumassa multimodaalisuuden tukemisesta ja tehokkuudesta kuljetuksesta. Multimodaalikuljetukset ja kuljetusten siirtäminen maanteilta raiteille ja sisävesille on yksi keskeisistä tavoitteista kuljetusten välkäisessä kirjassa ja näin luotiin pohja EUn logistiikkapolitiikalle. Toisaalta EU haluaa verkoston moni multimodaali käytävien kautta fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin on toimittava. Tarvitaan kunnon IT-järjestelmät, jotta voidaan hallinnoida liikennettä ja tavarakuljetuksia kautta näiden käytävien. Samalla tarvitaan hyvä eurooppalainen liikenneinfrastruktuuri, koska se on ennaltaehto logistiikalle, joka toimii tehokkaasti. Palaisin Karlosekin ja Pat Coxin kanssa – käytyyn keskusteluun maaliskuulta. Kollegat selvittivät, miksi eurooppalaiset koordinaattorit halusivat katsoa pidemmälle, kun katsoa näitä keskeisiä käytäviä ja tutkia myös horisontaalisia kysymyksiä. No siksi, että ongelmat ja mahdollisuudet, jotka multimodaalikuljetuksiin liittyvät, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyvät ja muut uudet haasteet eivät ole yhteisiä ainoastaan kaikille – käytäville, vaan vaativat myös sitä, että kysymyksiä hoidetaan yhdessä. Se on tärkeää, jotta Euroopan kuljetuspolitiikassa voidaan päästä ilmastotavoitteisiin. keskittyi lähinnä älykkäiden innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen. Minä haluaisin keskittyä enemmän seuraavaisiin kysymyksiin. Miten voidaan parhaiten kehitellä ympäristöystävällistä kuljetusmuotoa näiden käytävien varassa ja miten toimia vastuullisesti, miten tukea multimodaaliyhteyksiä paremmin yhdistäen pitkien etäisyyksien infrastruktuuri, raide ja sisävesiliikenne ja sitten tuo ihan viimeinen last mile matka. Miten voidaan parhaalla mahdollisella tapaa huolehtia siitä, että logistiikkapalvelut ovat tehokkaita? Tämä on toinen hyvin tärkeä ulottuvuus siinä, että kuljetuksista saadaan kestäviä ja voidaan leikata hiilijalanjälkeä. Olemme suositelleet muun muassa, että kun katsotaan multimodaalikuljetusten investointitarpeita ja logistiikkaa näiden käyttävien äärellä, on tehtävä tehokasta yhteistyötä, jotta löydetään investointia. Investointien pitäisi keskittyä paremmin, jolla – virtaviivaisia ajatellen rajat ylittävyyttä. Yksityiset investoinnit alustoihin ja multimodaalipisteisiin on tärkeää. Riittävä huomio on annettava näille hankkeille. Se, että tieto voi kulkea ilman ongelmia on tärkeää. Se on yhtä tärkeää kuin infrastruktuuri, jotta voidaan huolehtia tehokkaasta infrastruktuurista. Digitalisointi on siksi keskeinen seikka kestävien kuljetusten osalta ja oikea tapa vastata tuleviin haasteisiin. Olen iloinen siitä, että tämä valiokunta on jo tehnyt tärkeää työtä tässä yhteydessä. Erityisen kiitollinen olen edustaja Ajalle Senderille, jonka mietintö oli aivan loistava ja jonka ajatukset vastaavat meidän ajatuksiimme. Esimerkiksi siinä, miten keskeisiä ovat TEN-T, käytävät, sisävesi ja raideliikenne. Meidän on vastattava digitalisoinnin haasteisiin ja myös vähähiiliseen liikkumisen tavoitteeseen. Reinin Tonavan käytävä on Manner-Euroopan linkki Ranska, Saksa, Itävalta, Tsekin tasavalta, Slovakia, Unkari, Romania, Bulgaria yhdistyvät näin. Ja sitten Serbia, jos ajatella vain jäsenvaltioita. Mustalle merelle asti. Yli tai lähes 6000 kilometriä raideliikennettä, 15 kilometriä teitä, 3500 kilometriä sisävesiliikenneväyliä kautta yhdeksän EUn jäsenvaltion ja neljän muun kuin jäsenvaltion alueella – käytävässä 19 sisävesisatamaa, neljä merisatamaa. Tällaista termelaaleja on monta, jotka osa keskittyvät ainoastaan raide- ja tieliikenteeseen. Verkkojen Eurooppa-väline on pystynyt näin vähentämään hiiltä EUn taloudesta, kun on tuettu paljon ympäristöystävällistä liikkumista – 171 raideliikennehanketta kautta EUn. EUn rahoitus vuoden 2014-2015 toimien yhteydessä 14,5 miljardia tai 65 prosenttia verkkojen Eurooppa välineestä tähän mennessä. 1,6 miljardia sisävesiliikennehankkeisiin, 0,2 multimodaalihankkeisiin. Voisin kertoa teille, että tähän mennessä 57 tointa tässä käytävässä ja on allekirjoitettu sopimuksia, joista 37 liittyy käytävään kolme miljardia suurilleen ja puoli miljardia useamman eri alan yhteistyötä. Haluaisin konkreettisten esimerkkien kautta osoittaa, miten multimodaalisuus ja tehokas infrastruktuuri, logistiikka – toteutuu Rennin Tonavan käytävässä. Tämä liittyy erityisesti Tonavaan, jossa kuljetus on hyvin riippuvaista siitä, että on vakaat, hyvät olot väylillä. Väylien uudistaminen ja ylläpitosuunnitelma Tonavalla on asia, jota on kehitelty EUn Tonava-strategian yhteydessä. Romanian ja Itävallan ministeriöt koordinoivat tätä suunnitelmaa, jossa katsotaan kaikkia kriittisiä pisteitä ja lähdetään lyhyen aikavälin toimiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että kunnostetaan väylät ja huolehditaan niistä, ylläpidetään niitä. Koska näillä alueilla on suurimmat navigointiin liittyvät ongelmat ja siksi ne ovat prioriteettialueita ennen kaikkea. Me näimme sen, että kyseisten jäsenvaltioiden enemmistö halusi luottaa vamman infrastruktuurin joulukuussa 2014 tärkeänä poliittisena viestinä, että yhdessä taistellaan Tonavan haasteiden kanssa. Yhteistyö toteutuu poliittisella tasolla, mutta toteutuu myös Fairway Danube-hankkeessa kuuden jäsenvaltion hankkeena Itävalta, Slovakia, Unkari, Kroatia, Bulgaria ja Romania. Tämän ohjelman kautta kansalliset puolen vuoden väliin luotavat ohjelmat ovat hyviä valvontavälineitä. Vuonna 2016 päivitys tehtiin mielenkiintoisessa Rotterdamin kokouksessa kesäkuussa 2016 TEMTI-päivien aikana. Silloin joulukuun 2014 sitoumus vahvistettiin uudestaan. Fairway Danube valvoo tämän suunnitelman toteutumista ja on mukana toteuttamassa sitä osittain. Tähän mennessä on saatu tarkat mittaukset esimerkiksi, jotka ovat hyvin tärkeitä navigoinnin osalta. Siksi sopivat mittausvälineet ja allukset ovat tärkeitä, niitä hankitaan Fairway Danube-ohjelman alaisina. Ja lisätyötä tehdään vielä Railway hankkeessa Tässä nähdään uusi kratialainen valvonta-alus, joka on ensimmäinen koko SEF-ohjelmassa. Ja minulla on mahdollisuus mukavarissa olla sen käyttöönotossa nimenantoseremoniassa mukana. Lisäksi näette yhden 27 asemasta, jotka luodaan Fairway Danube-ohjelman kautta. Ja vielä neljä alusta hankitaan. Sen lisäksi, mitä olen jo esittänyt, tämä koordinointi ja yhteistyö liittyy myös rahoitukseen. Meillä on haasteena se, että pyritään yhdistää EUn ja kansallista rahoitusta, jotta voidaan toteuttaa hankkeita tämän käytävän osalta. Bulgariassa masterplan esimerkiksi tunnistaa ongelmia, joiden pohjalta – tarkkailualus on voinut rahoittaa, jotta voidaan valvoa tätä aluetta 2012-2014. Ja minulla oli ilo olla kastettilaisuudessa mukana. Liikenteen ja logistiikan osalta toimivuus ja nykytietojärjestelmien ja tiedon vaihtamisen hankkeet voivat hyvin parata, logis- parata logistiikan toimintaa. Esimerkiksi hallinnollinen taakka vähenee, pienenee. Lisäksi voidaan optimoida tavaraliikenne ja huolehtia siitä, että infrastruktuuria käytetään tehokkaammin. Yhteistyö kaikkien sidosryhmien kesken on hyvin tärkeää. Yhteisiä etuja pitäisi ajaa voimakkaammin. Yhteistyö logistiikan ja multimodaalisuuden osalta – on mahdollista ja näin voidaan tehokkaammin käyttää nykyinfrastruktuuria, huolehtien siitä, että logistiikka on vähemmän kallista. IT ja digitalisointi ovat tärkeitä mahdollistajia tässä yhteydessä. Mitä sisävesiliikenteeseen tulee, tämä liittyy jokien tietojärjestelmään 50 kumppanuutta Espanja 13 jäsenvaltiosta on saatu yhteistyöhön, jotta päästäisiin seuraavalla tasolle. On tärkeää, että jatkuvasti on ajankohtaista tietoa matkustajista ja kuljetuksista. Hyvin tärkeää on se, että otetaan kaikki sidosryhmät ja käyttäjät jatkuvasti mukaan, jotta voidaan huolehtia oppimista legitiimistä käytöstä. Eurooppalaisen aloitteen kautta toivomme, että tehokkuus kuljetuksissa voi lisääntyä paremman suunniteltavuuden, luotettavuuden kautta sitä kautta, että matkustusajat, kuljetusajat lyhenevät, saadaan pienempi hallinnollinen taakka ja käytetään olemassa olevaa kapasiteettia tehokkaammin. Minulla oli mahdollisuus olla mukana käynnistämistilaisuudessa tammikuussa 2007 Berliinissä. Multimodaali logistiikka ja sopiva infrastruktuuri on se, mitä tarvitsemme tällä hetkellä. Samalla tarvitsemme so- solmukohtia, erilaisia terminaaleja, kaupunkiyhteyspisteitä ja satamia. On tärkeää huolehtia kuljetuksista myös – satamaan kuljetuksen jälkeen. Kaikki yhteydet pitäisi saada toimimaan fyysisesti ja myöskin elektronisesti. Tämä vaatii sitä, että investoidaan keskitetysti fyysiseen infrastruktuuriin. Lisäksi on huolehdittava siitä, että saadaan riittävä digitaalinen infrastruktuuri yhteen toimivuus kaikilla aloilla. Haluaisin esimerkkinä esittää tämän sataman. Se on oikein hieno hanke. Aikaisemmin TNT on luonut tutkimuksen vuonna 2012, jotta saadaan analyysejä markkinoista ja voidaan luoda uudenlainen järjestelmä lastamiseen purkamisen osalta satamissa. Tutkimustoimi on hyvä esimerkki yhteistyöstä paikallisten kumppaneiden kesken. Käyttäjät voivat näitä jakaa parhaita käytänteitä tällä alueella tämän käytävän varrella. Lopuksi tehtiin ehdotus, joka hyväksyttiin – vuonna 2016 verkkojen Eurooppa-välineenä. Tämä hanke on käynnissä ja siihen liittyy seuraavat hankkeet. Projektien hallinta, kommunikointi ja se, että luodaan kolmen modaalin terminaali, katettu terminaali. Huolehditaan sataman vierestä, infrastruktuurista, yhteydestä teidän rautateiden ja sisävesiliikenteen väylien välillä. Tällainen intermodaali terminaali, jossa huolehditaan myös ekohallinnointisertifikaateista Jodion satamassa. Ja sitten toinen toimintasuunnitelma. Reinin tonavan käytävä työssä painotetaan multimodaali yhteenliittymä kehittyneen kuljetusjärjestelmän. Raideliikenne ja tieliikenne ovat tärkeitä tässä sekä kuljetusten että matkustajien osalta. Oman käytäväni osalta kuitenkin sisävesiliikenne voi olla tärkeässä roolissa, kun kehitellään tätä aluetta ja vähennetään kaiken kaikkiaan kuljetusten ympäristövaikutuksia. Tässä tarvitaan kunnon poliittista tahtoa kehittää aluetta, koska tarvitaan kestäviä luotettavat toimintaolosuhteet. On huolehdittava siitä, että saadaan investointeja tälle saralle, sisävesiliikenteen saralle, jotta voidaan kilpailla muiden liikennemuoten kanssa. Yhteenvedonomaisesti voisin sanoa, että paljon on jo tehty, mutta meillä ei ole nyt aikaa levätä laakereilla – me pohdimme jo kolmannen sukupolven työohjelmia, jotka hyväksytään vuoden 2018 aluksi. Kuitenkin työsuunnitelmien kautta on analysoitava käyttävien infrastruktuuria. Tämä on ainoastaan hankkeen alku. Meillä on 13 vuotta aikaa päästä tavoitteisiin TNT-verkoston osalta vuoteen 2030 asti. Aikaa on siis vähän liikennehankkeiden toteuttamiseen. Tiedätte varmasti kaikki, miten pitkään näiden hankkeiden toteuttamisessa voi mennä. Siksi on hyvin tärkeää valvoa edelleen hyvin läheisesti keskeisen verkoston toteutumista. Valvontatehtävä tehdään läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kaikkien muiden käytävien sidosryhmien kanssa. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan rajat ylittäviä hankkeita. On vältettävä pullonkaulat ja se, että on puuttuvia linkkejä. Horisontaaliset prioriteetit on nähtävä sellaisena, että ne on multimodaaleja, ottavat huomioon kaikki poliittiset kysymykset, joita tnt politiikassa on ajattu. Innovaatio, vaihtoehtoiset polttoaineet, turvallinen pysäköinti ja muut näkökunnat mukaan lukien. Ainoastaan näin nämä käytävät voivat täysin vastata kansalaisten ja yritysten tarpeisiin. Kiitos oikein paljon. Merci beaucoup, madame. Kiitos, Rova Preis, tästä. Karla, selvä. Kutsun teitä Karlaksi. Kiitos Karla esityksestä. Hyvin yksityiskohtainen esitys. Ja aikaa hukkaamatta annan nyt puheenvuoron herra Brian Simpsonille, joka keskittyy aiheeseen, joka on nousemassa esille ja kaikki sitä puhuvat nyt, nimittäin meriten valtatiettö. Kiitos, että tulitte paikalle. Olkaa hyvä, teillä on 15 minuuttia aikaa. Kiitos. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Jäsenet, ilo olla takaisin täällä. Edellinen vierailu, niin me voidaan kesäkuussa. Siellä esittelin ensimmäisen työohjelmani ja esittelin näkemyksiä merten valtateista ja tänään ajattelin päivittää tilannetta. 2017 on merivuosi. Intensiivisen yhteistyön vuosi. Kaikki osanottajat pyrkivät lisäämään tietoisuutta meriliikenteen tärkeydestä Euroopalle ja, pur- ja pullollaan lähdetään modernisoimaan meriliikennettä digiajan tarpeisiin. Karlan avauspuheenvuoron jälkeen painottaisin, miten tärkeää merten valtatieteiden politiikka on tärkeää EUn kulutuskäytävien yhdentämiseksi Martin valtatiet ovat verkkojen Euroopan horisontaalinen tavoite. Emme voi vakavasti puhua Euroopan kulutusverkostosta, joka perustuu monimuotokulutuksiin ilman meriliikennettä. Meriliike, meriliikenne vasta 40 prosentista Euroopan sisäisestä kaupasta, 70 prosenttia vientituontikaupasta. Hyödykkeet eivät pysähdy satamiin, vaan vaihtavat kulutusmoodia ja saavuttavat kuluttajat syvällä sisämaassa. Hyvä kytkentä ja hyvät kytkennät verten valtateillä ja kulutuskäytävien välillä ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta verkkojen Eurooppa tuottaisi tuloksia. Ja neuvoston äskettäin hyväksymä julkilausuma tästä on askel oikeaan suuntaan. Se osoittaa, että jäsenvaltiot tukevat poliittisesti monimuotokuljetuskäytäviä, joissa moderneja, automatisoituja, äh, nykyteknologiaa käyttäviä, kestäviä ää, äh, satama, satamiota ja infrastruktuuria. On erittäin tyytyväinen, että suuntaviivat ja verkkojen Eurooppa-väline ovat osa Euroopan yhdistämisbudjettia. Meillä on Euroopassa yli 800 säännöllistä RORO-yhteyttä ja konttipalvelua. Ne käyvät yli 400 satamassa ja yhdistävät satoja satamia Euroopassa. 329 EU-satamaa on määritelty TNT ja SEF-asetuksessa. 79 EUn merisatamaa ovat yhdeksässä yhdessä ydin ydinkäytävästä ja ne vastaavat kahdesta kolmasosasta Euroopan koko liikenteestä. Eivätkä ne ainoastaan kuljetuskeskuksia, ne ovat logistisia teollisia ryppäitä, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua. 2016 kesäkuussa esittelin teille minun ensimmäisen työohjelmani yksityiskohtaisen täytäntöönpanosuunnitelma. Asiakirja perustuu kolme kehityspillariin meriliikenteessä ja satamissa, jotka olen identifioinut ja muistutan teitä niistä tänään. Ensinnäkin ympäristö. Edelleen on merten valtatietä auttavat teollisuutta soveltamaan EUn ja IMOn kasvavaisen merikulkujärjestön lainsäädäntöä ilmanlaatuun ja sekaan nämä, ja näihin rikkiin alueellisiin tarkast, vaikutusindikaattoreihin. Meidän tarkoitus on myös vähentää nestettyyn maakaasun tallennuskustannuksia ja vähentää meriliikenteen säästöä, tuottamien säästöitä. Sitten pyritään integroimaan merikuljetuksia, logi, merikuljetuksia logistiikkaketjuihin. Pyritään takaisin satamiin, Meillä on monenlaisia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa sekä meripuolella että maapuolella. Digitalisointi voi tehdä se operaatioista tehokkaampia. Nykyresursseja voidaan käyttää tehokkaammin samaten infrastruktuureja. Tämä saattaa vähentää hallinnollista taakkaa, optimoida kulutusketjua, lisätä turvallisuutta ja parantaa kuljetuksen ympäristöominaisuuksia ja logistiikan myös. 2015 liikkuvuuden pääosasto laati, loi digitaalisen kuljetusfoorumin, joka on konsultatiivinen foorumi, jossa sidoryhmiä kuullaan yli sektoreiden ja yli kuljetusmoodien. Yksi foorumin päätavoitteista on helpottaa tiedon jakamista sidosryhmien kesken – tiedonvaihtojärjestelmiä, jotka ovat yhteiskäytettäviä ja joita on kuljetuskäytävillä tällä hetkellä. Toimitusketjun toimivat, toimivat informaatiosiiloissa, jotka eivät ole kytköksissä toisiinsa eri toimijat ja maat ja kuljetusmoodit pyrkivät tarttumaan informaation jakamiseen eri kerrosten ongelmiin. Me rahastamme projekteja, me pyrimme päivittämään meriyhteyksiä ja myöskin lisäämään lyhyen matkaksen rahtausta, parantamaan informaatio- ja viestintäteknologian luomalla yhteiskäytettäviä järjestelmiä ja prosesseja käytävien eri kohdissa. Pyrimme luomaan myös paremmat kytkökset etä- kaukaisempiin alueisiin ja lisäämään satamien kapasiteettia meillä on välttämätöntä. Ja tässä painottaisin yhtä erityispiirrettä, eli mahdollisuutta luoda e- eurooppalainen globaali meriliikenteen hallintajärjestelmä, jolla pyritään optimoimaan rahtivirtoja. Kolmas prioriteetti on turvallisuus, inhimillinen tekijä ja koulutus, joka on aika itsestään selvää. Me voimme tukea esimerkiksi koulutustavallisessa teknologiassa. Esimerkiksi nestetyn maakaasun bukkarointimenettelyjä ja kaikkia projekteja, jotka ko- koskevat turvallisuusmenettelyjä. Mitä me laadimme määrätävaltaiden budjetin? Tällä hetkellä on investoitu 651 miljoonaa euroa eu budjetista TNTn kautta keskityn viimeisen kahden vuoden lisäyksiin verkkojen Euroopan välineessä, jossa EU antoi tukea 360 miljoonaa euroa. Siinä on 40 eurooppalaista projektia. Ja se johti 965 miljoonan investointeihin. Suurin osa varoista käytettiin ympäristöprojekteihin – ilmastointiin, lisättyyn maakaasuun, kaasupesureihin, rik, rikkipäästön mukaiseksi sitten pil, sähköalusten pilottiprojekteja ja myöskin offshore-järjestelmiä. Kerron jostakin esimerkkeistä, jotka ovat erinomaisia esimerkkejä tästä. Esimerkiksi sininen Itämeri tässä puhutaan seka- ja Marpol-asetuksia ja niiden täytäntöpana parantamaan edistämään estetetty maakaasun käyttöä puhtaana polttoaineena sidosryhmien parissa. Invest... Tässä on Klaipedassa ja Vihroassa tehty investointeja, jotta voidaan erilaiset alueet, alukset voivat tankata syrjimättömyyden pohjalta. Ja nämä pyritään lisäämään nesteytetyn maakaasun käyttöä Itämerellä. Tämä sanottuni en halua luoda vaikutelmaa, että me tukisimme ainoastaan LNGtä. TNT-politiikan kautta toimme vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä ja sillä, sitä hyödyntävää infrastruktuuria. Tässä on toinen havainnoistava projekti, joka on saanut TNT-rahoitusta, eli metanoli joka on tulevaisuuden meripolttoaine. Sten Alliancein, no, joka on se testannut metallon käyttöä Stena kanssa matkustajaluksella. Ja siihen on asennettu metanoli. Se on asennettu metanoli käyttöiseksi siis jälkeenpäin testausmielissä. Ja tässä on tämä tuoreruoan käytävä, jossa Israel on kumppanina. Ja tämä on pilottiprojekti, jossa testataan, kuinka kustannustehokasta ja operatiivisesti mahdollista on kuljettaa kontteja, jossa on pilaantuvia ruokatuotteita Israelista Marseihin ja sitten Pohjois-Eurooppaan käyttäen innovatiivista järjestelmää junissa. Aikaa säästöä tämä ympäristö ja toimen monimuotokulutuksia. Ja Euroopan komissio tukee erittäin kiinnostavia projekteja meriliikenteen hallinnon alueella. Ruotsin merivirasto on mukana 48 miljoonan euron projektissa, jossa on 50 prosentin EU-osuus. Siinä luodaan standardoitua informaatiota, informaation jakoa, joka johtaa alusten reittien tehokkaampaan määrittely satamaan saapumisen aikoja optimoidaan ja reittejä optimoidaan kokonaisuudessa. Jossain määrin lentoliikenteen tukijärjestelmä Cesar tukee sitä, se tarjoaa matkan, virran, satamien yhteispäätöksenteon ja järjestelmän tason tiedonhallinnan tukea. Tässä on potentiaalinen 12 prosentin polttoaineen säästöihin, lyhyemmät akkurointiajat ja paremmat saapumisajat, mikä optimoi satamien toimintaa ja myöskin toimituksia sisämaahan. Uskon, että meriliikenteen hallinta on aivan tekijä, jota EU on meriliikenteessä johdossa. Se luo hyvät markkinaolot eurooppalaisille vienti- ja tuontiyrityksille – STM on myöskin yhteisövä Euroopan yhden liikkunnan meriliikenteen järjestelmän kautta kanssa. Komissio tekee sitä ehdotuksen ensi vuonna. Ja me teemme ehdotuksen optimoidille monimuotoisen kuljetuksen käytäville osana digitaalista foorumia. Mitä seuraavaksi? Viime vuoden esityksen jälkeen aloitin kuulemisprosessi jäsenvaltioiden kanssa – ja tällaisen sidosryhmien kanssa tavoitteena keskustella näiden valtateiden politiikan tulevaisuutta ja työohjelman pääpiirteitä. Lopputavoite säätää merten valtateitä, joten toimisivat alueilla, jotka ovat tulevaisuuden kannalta olennaisempia. Pitää näissä pilareissa, mutta haluan olla täsmäisempi toiminnan suhteen ympäristössä panostetaan enemmän vaihtoehtoisia polttoaineita tai tarkastellaan vesiballasta ja pilssivettä tai veden puhdistamista. Ja myöskin ydinsatamien ja merten kytkintöjä tarkastellaan tarkemmin. Ja myöskin kattavampia kytkentöjä satamatta välillä tutkitaan paremmin. Kun puhutaan rahtiliikenteen optimoinnista, emmekö meidän pitäisi ottaa meriliikenteen kehittämistä paremmin mukaan tässä tai parantaa koulutusta vaihtoehtojen toisten polttoaineiden bunkkeroinnissa, varastoinnissa. Olen saanut runsaasti kommentteja kaikilta eu merenkulkuvaltiolta, myös tämän viranomaiselta, sidosryhmiltä, meri, merialan yrityksiltä ja logistiikkayrityksiltä. Tänä vuonna haluan laatia täsmällisemmän työohjelman, joka hyväksytään rinnakkain mutta koordinaattorten ohjelmien kanssa. On yksi mielellistä epäröimättä tukea merten valtateille. Ja niillä on kestäisi, että merten valtateiden politiikkaa täytyy rajoittaa, kun rahoitusehtoja ajatellaan, ja se täytyy paremmin heijastaa Euroopan kesku tämän äh, merenkulkufoorumin näkemyksiä ja myöskin digitaalisen koulutusfoorumin näkemyksiä. Politiikan täytyy olla hyvin kytköksissä vertikaalisiin kulutuskäytäviin. Ja kysymys on, miten merten valta teidän politiikan kunnianhimo yhdistää näihin tavoitteisiin. Meillä joidenkin mielestä pitäisi ottaa erityisesti 29 ydin satamaa mukaan ja tukitoimia tarkastella rajoittavammin. Jotkut haluavat keskittyä viiteen ydinverkostoon ja haluavat lisää tukea satamille kussakin käytävässä. Kolmas vaihtoehto, jota haluaa parantaa merten valtateiden parempaa omistusta keskittymällä ydin satamiin. No aluskoot voivat johtaa siihen, että rahtiliikenne keskittyy suuriin satamiin. Ja tämä saattaa olla haittana satamille, jotka ovat monenlaista liikennettä vastaan. Ja yksityiskohtien tasolla tuota kaikkia toimia, joilla parannetaan EUn laivakannan vihertämistä ja pyritään kattava ympäristölainsäädäntöön ja parempaan infrastruktuuriin, niin jossa autetaan, Itämer, autetaan Itämeren toimintoja ja pyritään vähentämään saastumista. Etäisimmillä alueilla on tämän lisäksi laajempaa keskustelua siitä, miten saadaan paremmat yhteydet kaikkein etäisempiin alueisiin. Ja voidaan tukea maita, jotka ovat maantieteellisessä asemassa vuoksi syrjäytyneempiä. Haluan olla läheiset yhteistyössä parlamenttiin ja sen valtioiden sidosryhmien kanssa, jotta täsmälleen pari edelleen toimia, jotka saavat budjetista rahoitusta. Minun näkökulmasta on ratkaisevaa varmistaa, että merkittävä politiikka heijastuu hyvin poliittisissa prioriteeteissa – ja budjettirahoituksessa se, se rahoitus on olennaisen tärkeää, jotta merten valtatiet saadaan TNT-verkostoon kiinni. Me tarvitsemme merkittävää rahoitusta, jotta teollisuus kykenee noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja täytyy rohkaista teollisuutta innovoimaan ja luomaan ratkaisua, jotka vihertävät sektoria ja tekevät sitä tehokkaamman. Kysyn komitean jäseniltä tukea sekä työohjelmalle niin ja mertavaltatyölle ylipäätänsä. Kun alkaa ai, kun koittaa aika keskustella budjetista. Mä olen vielä pikkasen tällainen lisätuoli Euroopan kulutuspolitiikassa ja teidän tuo, toki on ratkaisevaa, että tästä tulee olennainen osa TNT-verkostoja. Merci beaucoup. Kiitos herra Simpson esityksestänne. Nyt avaan keskustelun. Aloitetaan Ismail Ertukista, koska olette yksi pysyvistä esittelijöistämme tästä aiheesta, joten olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa nähdä teidät täällä. Arvoisa Brian, tervetuloa parlamenttiin. Kaksi asiaa. Ensinnäkin en tiedä, onko MVn tärkeys tunnettua jäsenvaltioissa, mutta voin kertoa teille, että johtuen siitä, että jäsenvaltiot ovat taas yksi suurin este EU:ssa, jotta päästään tällaisiin tavoitteisiin. No konkreettinen esimerkki aikaisemmalla toimikaudella tiedätte tämän hyvin. Keskustelimme puhtaasta energiasta. Liikenteessä tämä direktiivi oli yksi tärkeimmistä ja parhaimmin valmisteltu Euroopan komissiosta minusta, mutta sitten oli tilanne, että jäsenvaltiot, erityisesti minun jäsenvaltioni myös purkisen. Ja nyt tilanne on se, että ei ole kvalitatiivisia toimia ja tavoitteita enää. Ja kansalliset toimintasuunnitelmat, ne piti jättää marraskuussa 16 mennessä, joten odottelemme kansallisia toimintasuunnitelmia ja kuulin komissiolta, että vain puolisen tusinaa jäsenvaltiota on tehnyt niin. Ja kun vertaan tätä teidän päätavoitteisiin, kun selitätte taas täysin oikein CNGstä, roroista, satamista ja muista, no en tiedä miten tämä nyt voitaisiin saada ratkaistua, miten voimme onnistua ja saavuttaa tavoitteemme. Jäsenvaltiot ovat, äh, sanon miten nyt sanoisin, tiedätte mitä tarkoitan, haluttomia, sanotaan nyt näin. Kysymykseni kuuluu siis, miten voimme painostaa jäsenvaltioita, jotta ne tekevät kotiläksynsä erityisesti ensimmäisellä askelmalla, jotta saavutetaan, tai he lähettävät kansalliset mitä tulee tähän vihreään energiaan liikenteessä toiseksi. Ja kysymys liikennevaliokunta, eli me kolme kuukautta sitten me lähetimme valtuuskunnan Ranskaan. Osa matkamme oli vierailu Marsein satamaan. Siellä kuulimme ensimmäistä kertaa, no myönnän, että minäkin kuulin tästä ensimmäistä kertaa, että ikään kuin – oli tämä tuoreiden helmien käytävä, en ollut ikinä kuullut siitä, Fresh Food Corridor, mutta se on hyvin mielenkiintoista, kun noita tuoreita helmiä tuodaan Israelista, ja se voisi olla yksi esimerkki parhaista käytänteistä MVn osalta, mutta tärkeä kysymys tästä on se, että tämä ei onnistuisi ilman sitä, että ottaisiin mukaan alueellinen taso ja sidosryhmät, mutta he eivät ole saaneet tietoa, he eivät edes tiedä, että jotakin suunnitellaan. Miten voisimme tai te komissiona ja koordinaattorina antaa oman panoksenne siihen, että olisi parempaa jakoa alueelliselle tasolle? Kiitos. Merci beaucoup, Ismail. Kiitos Ismail. Jatketaan puheenvuoroilla kysymys kuuluu, miten myös teidän yhteistyötä jäsenvaltion kanssa, jotka ovat joskus hankalia annan puheenvuoron takaisin, että voitte vastata, mutta Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Eh, mevrouw de voorzitter. Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Olen hyvin iloinen siitä, että Brexit-sanaa ei täällä kuultu. Mutta siihen liittyy kuitenkin ensimmäinen kysymykseni varmastikin Brian Simpsonin suuntaan. Mitä merten valta teille tapahtuu Brexitin yhteydessä, tai kun tämä yhteys murenee. Neljäs kierrosten käytävien koordinaattoreiden kanssa. Mielestäni tämä malli, että koordinaattorit puhuvat vähän yleisemminkin, on erittäin hyvä lähestymistapa, koska vaarana on se, että koordinaattorit tekevät kovasti töitä, mutta ihan erillään toisistaan, mutta sellainen tunne ei tässä nyt syntynyt, joten tämä myönteinen asia. Kuitenkin Kalla Päis tuo tällaisen toisen työsuunnitelman meille ja Brianilla taas on yksityiskohtainen täytäntöönpanosuunnitelma tässä luotuna. Mikä tässä on ero? Onko kyse samasta asiasta? Ovatko tässä miehet ja naiset vähän eri reitillä – Tähän haluaisin mielelläni vastauksen. Ja sitten ehkä vielä tällä päissille Tonavan tilanteesta. TEN-T-päivien aikana Rotterdamissa kuulimme siitä, miten ylläpidetään näitä, näitä väyliä ruoppaamistöiden kautta? Onko ruoppaaminen ylläpitoa vai investointia? TNT hankkeesta sanottiin, että ne voidaan rahoittaa verkkojen eurooppa välineistä tai tnt välineistä Mutta miten toimii yhteistyö toisaalta Romanian Bulgarian kanssa? Tonava on pitkälti raja joki ja aina yhteistyö ei ehkä ole niin sujuvaa, jos voin näin varovaisesti sanoa. Ehkä No Peis on saanut tässä edistystä aikaiseksi, siitä haluaisin kysyä. Ja sitten vielä puheenjohtajayhteys kohesiovaroihin. Tämä on aina haaste. Voisikohan Kalapais kertoa, voiko hän käyttää riittävästi kohesiovaroja, joita aina riittävästi käytetään, Eli käytetäänkö varat kyllä riittävän tehokkaasti. Ja sitten Brian Simpsonin suuntaan vielä kolme muutakin kysymystä, jos sopii. Ensinnäkin, IMO-sopimuksen vaikutuksista ETSn yhteydessä. IMOssa on sovittu, että vuonna 2023 kaikki päästötiedot julkaistaan. Ja kysyisin, vaikuttaako tämä Van Simpsonin työhön. Ja sitten puheenjohtaja, pari kuukautta sitten puhuttiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kriittisestä kertomuksesta satamainvestointeihin liittyen. Melko kriittiseen sävyyn sitä esiteltiin. Ja kysyisin Brian Simpsonilta, kun hän esitteli nämä kolme vaihtoehtoa, eikö meidän pitäisi enemmän priorisoida sitä ja miten nämä prioriteetit suhtautuvat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Tiedän, että kertomus on oikeastaan ajalta ennen TNT-ohjelmia, mutta sillä on vaikutuksia siinä mielessä, että se on vielä vuosia voimassa. Ja lopuksi sitten puheenjohtaja tässä yksityiskohtaisessa täytäntöpanosuunnitelmassa puhuttiin merten valtateistä, jotka ovat Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Monet kulkevat EU-rajojen ulkopuolellakin ja aivan oikein. Van Simpson viittasi siihen, että merten valtateillä on vaikutusta myös EUn ulkopuolella, mutta kuinka paljon ja kuinka konkreettisesti se on kysymykseni. Kiitos. Merci. Kiitos edustaja Van de Kamp. Seuraavaksi edustaja Telitska. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa minunkin puolestani. Jos minun pitäisi kuvailla sitä, miten suhtaudun tähän koordinaattorin esityksiin. No, minusta nyt on parempaa vuorovaikutusta koordinaattorin kanssa, mikä on hyvä asia. Minusta tuntuu, että komissio jossakin määrin – luo tässä klustereita, ryppäitä, mikä on hyvä merkki, mikä on sitten tämän vuorovaikutuksen tavoite teidän ja meidän välillä. No, pitää tietää, mitä tapahtuu tietysti ottaen tenteessä. Eri asioissa, joita käsittelette eri käytävissä. No, te voitte tarjota meille analyysejä ja myös panosta siitä, mikä on lainsäädäntötyötä, mutta myös poliittista työtä, mitä voidaan tehdä eri käsitteellisistä asiakirjoista tai yksilöinä tai meppiryhmiä tietyissä jäsenvaltioissa, siis niissä, jotka tunnemme parhaiten itse. Sen takia olisi hyvä, no, ja olemme saaneet kaksi yrityskohtaista esitystä, hyvin kattavaa esitystä jopa, sanoisin, ei nyt liian pitkiä, mutta yksi asia, joka minusta puuttui, No ehkä se johtuu siitä, että jossakin kohtaa putoisin kärryiltä, nimittäin poliittinen viesti, jonka haluatte meille jättää. Mikä se oli ensimmäisessä toisessa? Saatiin hieman, sivu, hieman maisteisia, mutta olisi hyvä kuulla kolme neljä avainpäätelmää, jotka teillä on. Ja mikä sitten loppujen lopuksi, no, miten voisimme tukea tätä ja Tätä hakisin näissä keskusteluissamme enemmänkin ehkä. En kiinnittänyt tarpeeksi huomiota, mutta en nyt ymmärtänyt, mikä on pääviestinne, mitä voisimme työstää, mutta siinä kaikki sillä olin kolme vuotta tuolla puolen pöytää nyt olen tällä puolen, niin tiedän, että tämä on hyvin hankala tehtävä, joka koordinaattoreilla on. Mutta kaiken kaikkiaan huomaan, että fokus ja keskittyminen on parempaa tässä vuorovaikutuksessa kuin aikaisemmin. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Teniska. Kiitos edustaja Teliska, edustaja Kramer. Vielen Dank für die... Kiitos paljon näistä alustuksista. liikenne ja meriliikenne myös ovat oikeastaan hyvin ympäristöystävällisiä liikkumisen muotoja. Sisävesi liikenteessä, jos alukset sopeutuvat jokiin eikä päinvastoin. Ja avo meriliikenteessä on muistettava päästöt, koska ollaan periaatteessa ympäristöystävällisempiä. Ei haluta maksaa samoja maksuja kuin mitkä kuluvat esimerkiksi raideliikenteessä, koska muoto on ympäristöystävällisempi. 80 prosenttia sisävesiliikenteestä on reinillä ja 80 prosenttia rahoista taas menee jonnekin muualle. Olen aikaisemmin puhunut siitä, minkälaista on hallintoa liikenteen osalta ja työpaikkojen osalta, mutta ei olekin kansallista politiikkaa. Haluan mainita yhden esimerkin. Saksassa muistaakseni parikymmentä vuotta sitten tehdin päätöksiä ja sanottiin, että tarvitaan uusi satama lisää tämän osalta, koska elve ei ole riittävän syvä. Ja Hampurista kaiken ne pitäisi lähteä Rotterdamiin. No, Hampuri vastutti aina pari suurta alusta on ja nyt sitten halutaan elveä ruopata. Ja eilen luin lehdestä, että pelätään sitä, että kaikki lyskataan Hampuriin ja koko tämä satama on ihan turhaa. No, jos näin on, tämä on ihan hullua. Siis joko Elbor ruopataan tai rakennetaan uusi satama. Ei molempia, koska silloin hukataan rahaa. Tilintarkastustuomioistuimen edustajan täällä esitellyt kertomuksen. Ja useinkaan tulokset eivät olleet sellaisia kuin toivottiin. Eli rahoituksen osalta tämä on ollut todella huono. Eli rahaa on riittävästi, mutta investoidaanko se oikein? Se on kysymys. Yksi esimerkki. Tietenkin yhdistelmäkuljetukset on ihan loistava ajatus. Päin varmasti muistat, että tämän verkostojen yhteydessä puhuttiin siitä, miten tuetaan raideliikennettä Nitsasta Rostokkiin ja sitten voidaan siirtää kuorma jatkaa Kööpenhaminan lyhin reitti Välimereltä. Kööpenhaminan Tanskan hallitus vastusti, koska halusi Sombeltin yhteyden. Toinen vaihtoehto, mutta ei mitään yhdistelmäkuljetuksia ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on ihan hullua, kun ajatellaan tieliikenteen ympäristösuhdetta verrattuna sisävesiliikenteeseen. Halutaanko tässä kuormittaa lisää sisää vesiliikennettä vai antaa mahdollisuuksia. Päästöistä puhuttiin LNG, metanoli ja niin edelleen. ne ovat tärkeässä asemassa, mutta yhden asian haluan sanoa. Ilman teknisiä innovaatioita sisävesiliikenne voisi toteutua ympäristöystävällisesti. Ei tarvitse olla dieselin ystävä mutta jos päästään 0,5 prosenttiin öljyn osalta vuoteen 2020 mennessä, niin vielä 500 kertaa enemmän päästöjä syntyy, haitallisia päästöjä kuin dieselin käytössä. Raskaspolttoöljyn voitaisiin kieltää vaikka heti, ja diesel olisi, diesel olisi hiukkasen kalliimpaa, mutta ilmanlaatu parantuisi valtavasti ja haitalliset päästöt vähenisivät. Ajatellaan tulevaisuutta 2020 ja niin edelleen. En minä estetettyä maakaasua vastusta. LNGtä voidaan tukea myös, mutta tärkeintä olisi, että polttoöljy kielletään heti ja miten nämä asiat sitten valvotaan tehokkaasti vai ei. Viimeinen kohta. Kansalliset toimintaohjelmat ovat tärkeitä. Hyvä, jos saadaan myönteisiä esimerkkejä. Tonava strategia on Itämeren strategian lisäksi ihan hyvä esimerkki. Nämä kymmenen maata haluavat tehdä hyvää yhteistyötä, ei maamaalta vastaan, ei satama satama vastaan, vaan sanovat, että nämä tulevaisuuden näkymät ovat meillä yhteiset, kuljetaan tuohon suuntaan. Ja ihan hyvä esimerkki. Viisi satamaa kolmen valtion satamat tekevät yhteistyötä, eivät kilpaile keskenään. Tähän suuntaan pitäisi toimia, mutta jos tämä ei ole edes Saksassa mahdollista, niin silloin se on hankalasti hoidettavissa Euroopassa. Sitä iloisempi olen siitä, että Tonevan strategia osoittaa, että tämä onnistuu. Saksa voisi oppia Tonevan strategiasta paljon. Kiitos. Merci, Monsieur Kramer. Kiitos edustaja Kramer. Seuraavaksi edustaja Digi. Merci, madame. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minäkö se olen? Hyvä. Kun sinä katsot toiseen suuntaan, sori. Okei. Okay. Monsieur Deli, c'est bien vous. Okei. Okay. <laughs> Kyllä se te olette. Kiitos vielä. Olen oikein iloinen nähdessäni koordinaattorit täällä. Ja erityisesti tämä tonnevan esittely tulee Unkarista. Merta ei ole. Eli puhun tästä Tonavan osuudesta. Kiitos, että mainitsit ympäristöulottuvuudet. Kuten varmasti tiedätte, biologinen monimuotoisuus ja ja habitaatit ovat tärkeitä joen ranta valtioille, kuten omalle, ja niin kiitos, että mainitsit Serbian. Koska puhumme tästä verkostovaikutuksesta kautta tulevan. Ja niin totta kai meidän täytyy saada Serbian mukaan sitä varten. Ja sitten siis sä näytit näitä kuvia aluksista, digitalisoinnista, monia käytännön juttuja, vehkeitä ja aluksia, joilla parustetaan tonavan liikennettä. Onko Serbia jotenkin mukana näissä projekteissa? Näytit aluksen Kroatiassa ja yhden, joka oli juuri kastettu Bulgariassa, onko siinä välissä jotain? Toinen kysymys on, että mainitsit Rotterdamin kulutusministeriön tapaamisen. Mikä on teidän näkökulmasta? Mikä olisi kiireellisin asia? Tanavan käytävällä, josta kuljetusministeriöiden pitäisi saada sopimus aikaan. Merci beaucoup, monsieur Deli. Kiitos, edustaja Deli. Edustaja King. Thank you, Madam Chairperson. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, tervetuloa molemmille puhujille. Kiitos esityksistänne. Tervetuloa erityisesti Brian Simpson ja puhuitte meristä ja puhuitte kolmesta eri alueesta. Puhuitte logistiikasta ja meren, meriliikenteestä osana globaalia liikennettä. on tärkeää tietysti. Mainitsette syrjäiset alueet ja valtiot ja että kaikki, kaikilla vain oma lehmä ojassa, mutta että nämä syrjäseudut pitää tietysti yhdistää muihin on, että päästään yli pullonkauloista, jotta voidaan käydä kauppaakin valppaasti, kysyisin siis tässä Brexit-kontekstissa. Ja minä tulen Irlannista, toisin kuin edellinen puhuja. Meillä on Atlantin valtameri ja Irlannin meri, jotka ovat ikään kuin esteitä. Miten näistä tehtävistä päästään yli, se olisi tärkeää. Mainitsitte nämä syrjäiset alueet. Voisitteko puhua siitä lisää vielä, että korostetaanko sitä entisestäänkin, se on tärkeästi nyt, kun Brexit on tapahtumassa, et kun on noita valtioita, joihin tuo vaikuttaa, että tarvittaisiin lisätukea varmistamaan, että siltoja rakennetaan ja että pullonkaulojakin poistetaan. Kiitos. Madame Schmidt, c'est vous. Edustaja Schmidt, olkaa hyvä. Ja danke schön, auch... Niin, kiitos. Minäkin pidin näitä alustuksia erittäin kiinnostavina en ole koskaan oikein yhtä optimistinen, kun ajatellaan toteutumista vuoteen 2030. Se on vähintäänkin valtava haaste. Olen nyt siitä valtalainen. Omassa maassani huomaan, että totta kai meillä on ongelmia tonavan ropaustoimissa. Tällaista multimodaaliterminaalia meillä ei ole eikä luultavasti tulekaan ihan lähitulevaisuudessa – Meillä on rahtiterminaali raideliikenteen osalta rajat ylittävyys muihin maihin aiheuttaa meille kuitenkin paljon ongelmia. Tämä asia on ollut esillä monta kertaa täällä, kun ajatellaan kilpailua, joka ei oikein raideliikenteessä toteudu, kun aina on tällainen perinteinen katsantotapa, että kyse on valtion ja sen valtion rautateistä. Digitalisointikysymykseen viittasitte jo meidän Itävallan valtion rautatiet onnistuivat juuri u- uudistustöissä meillä on testaus hankkeita samalla itseohjautuvien autojen osalta. Eli meillä, kuten monissa muissakin jäsenvaltiossa, hyvin selkeästi suositaan maantieliikennettä. Ja minä olisin kysynyt, miten voitte huolehtia siitä, ettei niin kovasti ajettaisi näitä kansallisia vahvuuksia, erityispiirteitä, vaan saataisiin rajat ylittäviä monimuotokuljetuksia. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos, Rova Schmidt. Edustaja Schmidt, Karla, Brian Simpson. Kysymyksiä on monia, mutta nämä ovat toistuvia, joten miten te teette jäsenvaltion kanssa, miten aiotte toimia? Tämä tuli esille erityisesti esittäjämme Ismail Ertukin puheenvuorossa, mikä osoittaa, että tässä nyt on edistytty. Sitten nämä hankkeet tulee hedelmiä, jotka ovat Israelista. Suoraan just Wim van de Kamp kysyi Brexitistä ja yhteydestä mertenvaltateihin. Ja kysymys teille, Karla, näistä kohesiovaroista, mikä on suuri kysymys. Siihen ei ole saatu vastausta, joten haluan myös tähän vastaukseni. Että tämmöinen on tärkeä yhteys se välillä, mikä on prioriteetit tai prioriteetit, ja toisaalta mitä tilintarkastustuomioistuin sanoo. Siinä kertomus pitää ottaa huomioon, edustaja niin Telitska. No, kysyitte poliittista viestiä, mikä tärkein päätelmä on, mitä tästä pitää muistaa, ja Kramer puhui siitä, että päästöt ja rajat, päästörajoitukset ovat tärkeä kysymys. Miten aloitetaan suunnitelman niin käsittelee Turvallisuusstrategia edustaja Deli puhui luonnon monimuotoisuudesta ja alueista ja samalla kysyitte, mitkä ovat seuraavat prioriteetit, joita tulette vaatimaan tässä ministeripukokouksessa, joka käsittelee tenteitä, erityisesti mitä tulee vaan käytävään edustaja Claude sanoi, että pitää muistaa syrjäisimmät alueet. Tämä on tärkeä kysymys, sillä Brexitin myötähän niitä ei saa unohtaa. Edustaja Schmidt kysyitte, onko 2030 tavoite tarvitsisi kunnianhimoinen ja että Itävallassa va- rautateiden tuosuus on kyseenalainen tässä. Näitä kysymyksiä nyt otan vastauksia. Et vous avez chacun. Teillä on aikaa kullakin noin seitsemän minuuttia. Seven and half, Okay. <laughs> Allez-y, on commence par... Euh... Aloitetaan Karlasta. Aloitan edustaja Ertugista. Hän kysyi Branilta, joten aloitan Stefan de Kampista siis. Brexit, yhdistynyt kuningaskunta, tulemaan naapurivaltio. Joten meillä on naapurivaltio, koska politiikka muuttaa en nyt mene siihen ennen kuin kaikki valtiot, jotka tätä käsittelevät, ovat sen ratkaisseet tämän suuren ongelman. Niin yksityiskohtainen täytännönpano, kyllä, tietysti asetuksessa on vain nimetty eri tapaa, mutta kyse on täysin samasta asiasta. Hän tekee oman täytäntöpanosuunnitelmansa, minä laadin toimintasuunnitelman ja lopussa. Yritetään sitten saada tämä toteutettu ja saada se pantua täytäntöön kummatkin taholtamme. Entäpä Tonavan ruoppaaminen? Tämä on jatkuvaa prosessia. Voin sanoa Tämä no oli mielenkiintoista ja kyse on kunnossapidosta. Eli me emme tule tätä rahoittamaan, mutta se mitä voimme rahoittaa on alukset, sillä jos olen ruopannut tätä kulkuväylää, niin sitten voin ostaa mittaamisaluksen, joka voi mitata, missä on syvin kohta, ja laatia reitin aluksille, laivoille, kaikkialla joka päivä reaaliajassa – ja mittausalus voi tehdä näin. Varastaa myös ruoppausaluksia, voi olla sitten merkkausaluksia, jotka voivat ilmoittaa, missä kulkuväylä menee, jotta voidaan ilmoittaa tonnistot. Tämä on kaikki mahdollista rahoittaa digimove pausastolta ja myös digiregio pausastolta Ruoppaus on siis pitoa. Tämä ihan niin kuin kenkien kanssa mennään suutarille. Every nation needs a budget line. Tälle tarvitaan siis oma budjettikohtansa ruoppaamiselle. Sitten yhteistyö Romanian ja Bulgarian kanssa on totta, että joitain vuosia elämästäni käytin siihen, että Pyrin saamaan nämä kaksi vuotta yhteen. Pitkään aikaan tämä meni. Joskus meni paremmin, joskus huonommin, mutta nyt helmikuussa tapasin kaksi uutta ministeriä sieltä erikseen. Tällä välin Bulgarian ministeri sai aikaan ihmeen, toisen ihmeen. Hän oli kolmen vuoden ruoppausbudjetti, hän osti mittausaluksen, nyt on tarjouskilpailu merkkausalukselle ja hän ostaa ruoppausaluksen kolme vuotta. Ja hän oli ihan sanaton ja hyvin tyytyväinen. Romanilaisille tilanne ei ole ongelma, joka vuosi haluavat ruopata, koska he saavat valituksia kaikilta aluksilta, joten meillä on korkeat toiveet. Täytyy olla kuitenkin varovainen, niin sitten tällä välin on uusi ministeri Bulgariassa. Vaalit ovat kaksi viikkoa sitten. Mutta toiminevat korkealla sen suhteen tänä vuonna ennen kesää. Tulemme ruoppaamaan. Ja se tulee aivan fantastista. Toivon siis todella, että tämä toteutuu. Sitten kohesiorahat. Kun TNT aloitettiin, 11,3 miljardia DG Regiopäästöltä kohesiomaita varten, mutta nuo rahat on melkein käytetty kaikki jo. Ne on käytetty, tai no, ne on sitoutettu tiettyihin hankkeisiin, ja valtavaa mielenkiintoa on kohesiomaissa kaikille hankkeille ja tälle rahalle, sillä kaikki tietävät, että rahat ovat saataville Kukapa tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, joten pitää pyrkiä nauttimaan niistä rahoista, jotka nyt on käsillä. Olemme siis hyvin tyytyväisiä tähän. Eli on ero yleisen rahan ja kohesiorahan välillä. Muut eivät pääse kohesiorahoihin käsiksi. Nimittäin Pavel, kysyit tärkeimmistä hankkeista. Ensinnäkin, jos mahdollista, pitää olla multimodaalista tai bimodaalista toimintaa. Meitä kiinnostaa rajat ylittävät toiminta, sillä kaikki valtiot tähän asti työskentelivät oman maansa sisällä. Katson omaa maata, niin tilanne täysin sama. Kaikki tekevät näin. Kaikki huolehtivat oman maansa matkustajista, joten ne pitää saada niin pitkälle, että ne katsovat myös rajat ylittävästi. Tietysti kaikilla on omat ongelmansa. On toinen asetus, toinen digitaalinen järjestelmä, kieli saattaa olla ongelma. No ongelmia on monenlaisia. Kolmas hyvin tärkeä asia on se, että tämä pitäisi olla kestävää. Tästä tehdään kestävää. Tarvitaan parempia polttoaineita, digitalisoitumista, pitää katsoa, mihin rakennetaan. Tarvitaan tilasuunnittelua. Juni ei voida rakentaa kaikille, joten pitää toimia ryppäissä laatia Tämä on minusta tärkein asia tenteelle tällä hetkellä. Se mitä me tehdään on, että saisimme nämä KP-indikaattorit junille, mutta että on samat avainlukumittarit kaikissa maissa ja turvallisuus pitää tietysti muistaa näissä järjestelmissä. Siinäpä tärkeimmät asiat. Edustaja Kramer. Olen hyvin iloinen ensimmäistä kertaa. Olen täällä nyt viidettä vuotta. Tämä on ensimmäinen kerta. Kuul, kuulin, että sanotte, että sisävesiliikenneväylät ovat ympäristöystävällinen liikennemuoto. Voisin suudella teitä. Teen sen hetken kuluttua. Tulen sen tekemään. Okei. Okay. No niin. Voitte tehdä sen myöhemmin. ei. it is, it is really, it is really, uh... Kyllä, mutta Saksassa voi sitten pyytää, että purettaisiin nämä toimet, joihin on ryhty. Jos halutaan tämä Reini ja Tonavan yhteys toimimaan, niin tarvitaan Rosevinson. Ehkä voitte tehdä jotain, olette vaikutusvaltainen mies, ehkä voitte saada tämän tehtyä. Tämä on hankalaa meille. haluan kertoa teille, että jos mennään kohti puhtaampia polttoaineita, niin ei pidä unohtaa, että ensin pitää ratkaista ongelma, joka liittyy raskaisiin polttoöljyihin, polttoöljyyn, ja on tiettyjä jalostamia, jotka eivät sitä käytä sillä, se on hyvin hankala työstää ja mihin se sitten varastoidaan. Meidän pitää siis tarkkailla ratkaisuja sillä, siihen tarvitaan ratkaisu, jotta estetään se, että se ei päädy ympäristöön. Tarvitaan yritetään työstää. Sitä on valtavia määriä. Tämä on siis myös toinen ympäristöhaaste meille, kun pyritään huolehtimaan raskasöljykysymyksistä Dailyin ympäristö kyllä on hyvin tärkeä. Voin sanoa, mitä teimme viime vuonna. Meillä on asiantuntijaryhmä, ja jos on valtio, joka ajattelee, että nyt tämä on hyvin hankala hanke, ja tarvitsen ihmisiä, jotka voivat kouluttaa minun väkeäni käsittelemään eurooppalaista lainsäädäntöä kansallisen lainsäädännön kontekstissa. Ja sitten he voivat pyytää apua täältä asiantuntijaryhmältä. Toivomme, että tämä voi auttaa helpottamaan koko menettelyä, sillä kaikki valtiot, katson nyt kohesiovaltioita, no aina puuttuu virkamiehiä, jotka tietävät, miten käsitellä eurooppalaista lainsäädäntöä. Ja tämähän on monimutkaista, tunnemme sen omista valtioistamme, miten hankalaa tämä on. Joten meillä on tämä ryhmä ja kaikki, jotka heitä tarvitsevat, voivat pyytää heiltä apua sillä. Halutaan tehdä sitä mitä vain, niin ympäristölainsäädäntö on aina olemassa ja meidän pitää noudattaa sitä. Mitä teemme? Kysyttää mikä on kaikkein kiireisin, kiireisin asia. No minusta annoin vastauksen Pavelille. Jo. Ympäristö, lainsäädäntö, rajat ylittävä toiminta ja kaikki nämä asiat, jotka jo luetteloin vastauksessani Pavelille Irlanti. Joten no pitäisi rakentaa silta. Niin yksinkertaista. Hyvin pieni silta vain. Edustaja Schmidt, kyllä. Aina on ongelmia ruoppauksen kanssa, sillä Tonava on hyvin elävä joki, kaunis joki. Ongelma on, miten se pidetään kauniina niin, ettei puututa siihen liikaa, vaan niitä ruopataan vain se, mikä on tarpeen, jotta se kysymys on ollut ruoppaus sinänsä on ihan ok, mutta muuta osin tarvitaan toisenlaisia menettelyitä. Olette myös Itävallasta, niinkö? Kyllä. Itävalta on pärjännyt aika hyvin tähän asti. Satellaan Viinin tilannetta sieltä itään. Viinin sattama pärjätään hyvin ja kasvaa. Olemme hyvin ylpeitä siitä sisävesisatamasta. Se kasvanee myös jatkossa, mutta olette oikeassa ruoppaus on ongelma, mutta suhtaudumme tähän hyvin tarkkaavasti. Olen varma, että teidän valtiossanne katsotaan myös, mitä ruopataan ja onko lupa siihen. Kukaan ei halua toimia sen ulkopuolella. me taisi olla kaikki. Kiitos Karla vastauksista. Nyt heti puheenvuoro Brian Simpsonille. Olkaa hyvä. All right. Well, Ismail. Ismail. Oli Euroopan parlamentissa 25 vuotta. Ja 25 vuotta ohjelma oli jäsenvaltiot. Ei taudingon alla. jatkan, jatkan päälle painamista, kunnes ne luopuvat. Yhdellä maalla on prioriteetti se, että toisella maalla ei ole. Täytyy jaksaa taivutella, saada ne ymmärtämään, miten väärällä tiellä ne ovat ja miten ja ymmärtämään meidän projektimme. Sanotaan, että TNT-projektina kokonaisuudessaan – puhumatta näistä käytävistä ja määrätä valtateista sinänsä. Jäsenvaltiot katsovat, missä nämä käytävät on ja missä, miten ne koskevat jotain valtiota. Me olemme laaja-alaisia, emme tarkastele vain yhtä pylvästä. Me pyrimme saamaan jäsenvaltiot tukemaan ehdotusta – ja sitten Marsein satama. Menimme Israeliin tarkastelemaan ää, äh, äh, äh, tuoretta ruokaa, mikä on Massifoshissa ja sitten muutamassa muussa satamassa. Tässä on muutama tekninen juttu. Tuoret helmet menevät yhteen suuntaan, mutta sitten täytyisi tulla jotain toiseen suuntaan. Ja reitit olisivat kannattavampia. Mä mietin jotain esimerkiksi sementtiä. Apparently needs lots of, and so we... Jordania kaipaa sitä. Jätämme me työskentelemme israelilaisten kanssa ongelman ratkaisemiseksi, mutta olen toiveikas. Mutta tähän mennessä asiat toimivat. Miten toimivat? ihan hyvä alku. Ja Brexit. Myönnän, että äänestin EUhun äh, jäämisen puolesta. Tämä ei yllätys. Ja tämä toki oli tätä yhteisten katkeamisena. Karlsson, että Iso-Britannia pelätään naapurimaata, kuten, kuten Marokkoa tai, tai Norjaa. Norja on paremmassa asemassa. Täytyy toipua siitä, mutta Irlannilla on ongelma. Puhun siitä myöhemmin. Tilintarkastus toimen raportti on vähän epäystävällinen, mutta se koskee TENTI hankintoja eikä SEF-hankintoja eikä, menneitä ohjelmia ja nykyohjelmia SEFan jälkeen olemme parantaneet kovasti. Ja meillä on ydinsatamien lista ja meidän täytyy ajatella investointeja pitemmän aikavälin näkökulmasta. Sen tarkastusta mielestäni oli vähän as, ei ihan asunut maaliin kritiikissä. Ja tilintarkastustuomioistuin tarkastelee ainoastaan tuollaista ja tasetta, ja joskus asiat ovat monimutkaisempia. Ja herra Tolitska, voimmeko tarkastella näitä käytäviä? Me työskentelemme yhdessä. Usko tai älä. Ja joskus jomme lasin viineäkin. Ja jos Matteo Grosh on paikalla, niin oluen ehkä joskus. Mitkä ovat prioriteetit? Minä hahmottelen ne. Meillä on kolme. Ympäristö, merilogistiikkaketju ja turvallisuus. Tuossa kolme prioriteettia. Emme koskaan eksy tuolta tieltä. Michael, iski huomasit ongelman. Satamat kilpailevat keskenään. Yksi ei tiedä, mitä toinen tekee, erityisesti ne, jos ne ovat lähellä Wilhelmshaven ja Hamburgin. Ovat yhtään on syyllisiä kuin Rotterdam ja Amsterdam, Liverpool ja Southampton tuon asenteen suhteen. Ei ole mitenkään hyvä rakentaa uutta satamaan Venäjän jos LV pitää loputtomasti ruopata, jotta sotalukset pääsevät sinne. Mutta jolla kullakin satamalla on prioriteettinsa. Ne tarkastelevat omia, juuri omia tarpeitaan. Ymmärrän mitä sanoit, mutta siinä vastaukselle. Vim, ihmeisiin menee vähän pitempään. Emme kysy kansainvälisestä merenkulkujärjestöstä ja, ja, ja IMO globaali direktiivi katosta. Se astuu 2020 voimaan, joskin, joskin on kysymysmerkki, onko meillä tarpeeksi muistamme tarpeeksi nestettyyn maakaasun terminaaleja Välimerellä ja Mustalla merellä. Mutta IMO mä tarkastelen tätä ja uskon, että ollaan valmiita täytäntöönpano 2020. Ja siksi se on meidän täytäntöönpano päivän määrä. Ei tämä B-suunnitelma 25, joka olisi mahdollinen. Sitten periferia. Meillä on joukko ydinsatamia etäisimmillä alueilla. Ne voivat ottaa projekteihin ja ympäristöprojekteihin. Etäisimmillä alueilla on myös muita rahaskenä, kuten IRDF ja kohesio rahasto, jotka panostavat erityisesti etäisimpiin alueisiin. TNT-politiikan osana ei kiinnitä välttämättä niin paljon huomiota etäisimpiin alueisiin jos ajattelemme rajat ylittäviä toimia. Mutta ymmärrän, että näitä alueita on. No, keskustelemme periferian tarpeesta myöhemmin. En, en mitenkään halua jättää asia huomioimatta. Ja olen samaa mieltä, että meidän pitää löytää yhteys Irlantiin. Kun Iso-Britannia tai EU, miten se toteutuisi? Se tulee olemaan vaikeaa, mutta se painottaa sitä, mitä minä sanoin periferiasta. Periferia merkitsee ihan jotain ihan muuta, kun kuningaskunta häviää siitä välistä. Ja kun sitten voi tapahtua Skotlannin tapaisi Irlannille. Mutta täytyy ennen mitään myöhemmin keksiä, että Irlanti tuntuu olevansa yhteydessä Eurooppaa. Siksi työskentelen etäisen päämätän kanssa. Ihmiset ajattelevat, että, että Asorit on etäinen alue. Ja tärkeää se on, mutta ymmärtäkää, että kahden vuoden kuluttua illalla te saitte siellä perifairaalinen alue. Se tuli nyt sanottua. Schmidt sanoi, että, että, että olette epäoptimistinen. Oletteko te suhteen epäoptimistinen vai meidän politiikkamme vai meidän politiikan suhteen, mutta minä olin optimistinen. Ensimmäistä kertaa meillä on johdonmukaista tenteen politiikkaa Euroopassa, joka keskittää resursseja, joka tuottaa tuloksi. Minä olen optimisti. Meillä on ongelmamme. Karla puhui, voi puhua teille rupaamisesta maailman tappiin. Voin kertoa sitä, että sitä, miten satamat riitelevät, eivätkä tee yhteistyötä, mutta olen Euroopan tilanteen parantamisen kannalta optimistinen, että tämä on oikea tie eteenpäin. Brian, Carla, me... Brian ja Karla, kiitos, että pysytte optimistisina. Liikennevaliokunta joka tapauksessa valmistetaan auttamaan ja tulemme tätä edistystä seuraamaan Tonavan käytävällä. Ja Mertivaltaiselle kiitos, että vastasitte jok ikiselle. Olette tervetulleita valiokuntaamme ja parlamenttiin takaisinkin. Tuemme teitä työssänne, seuraamme tarkkaan työtänne. Kiitos ja nähdään erittäin pian. Ja kiitos vielä esityksestä.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 Allez, nous continuons. Jatkamme työskentelyä. Seuraava ihan hyvin mielenkiintoinen, joka muistuttaa meitä lapsuudestamme. Euroopan avaruusstrategia. Annan puheenvuoron ja pyydän tämä anteeksi valmistelemmekin sinne Meissnerille, joka ei voi olla tänään odotan, että Brian Simpson hoitaa kierroksen loppuun asti selvää. Hän on kuitenkin entinen valiokuntamme puheenjohtaja, joten en kunnioituksesta ja ystävyydestä johtuen sano sen enempää. Odotan, että kaikki ovat poskipuusut ja niin edelleen. No niin, palaamme tähän hyvin vakavasti otettavaan aiheeseen antaa vähän runoutta tähän valkuntaan puhuen avaruudesta ja muistuttaen lapsuudesta, mutta tämä ei nyt mennyt toimia. No ei nyt mitään keskinäisiä syytöksiä, ei nyt olla koulussa. Edustaja Maisner ei voi olla paikalla, sen vuoksi edustaja Telitska esittelee edustaja Meissnerin lausuntoluonnoksen Euroopan avaruusstrategiasta. Olkaa hyvä, edustaja Telitska. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, minä tuon esiin Kesinen mielipiteitä, jotka hän mielellään olisi varmasti itse esittänyt, mutta hänellä oli toinen sitoumus valitettavasti. On varmaan itsestään selvää, että komission aloite avaruusstrategian ähm, osalta voi olla meille vain hyvä asia ja tätä mieltä on myös valmistelijamme. Itse asiassa Euroopassa on 21 prosentin osuus, yli 50 miljardia euroa vuosittain ja merkittävän määrän työntekijöitä, joten voidaan sanoa, että Eurooppa on johtava taho maailmassa, mutta kuinka monta kertaa tämä on jo toistettu, että olemme johtoasemassa jollain alalla ja sitten se on menetetty, joten tätä pitäisi pitää itsestään selvänä. Avaruusteknologia on toinen tekijä, joka on liikennealalla tärkeässä roolissa ja siksi olisi tärkeää valmistajien mielestä – tuoda juuri liikenne esiin tärkeänä alana, kun avaruusteknologiasta puhutaan. Jos voin viitata nyt tämän lausunnon sisältöön ihan lyhyesti. Lausunnossa painotetaan teknologiaystävällistä lähestymistapaa, painotetaan sitä, että liikenteen pitää olla mukana, kun tehdään tulevia päätöksiä. Siksi sinne Meissner kannustaa sidos ryhmien osallistamista avaruussektorin kanssa. Ehkä tämä on toinen tekijä, jota haluaisin myös painottaa. Siis se, että päädyttäisiin ihan bisnesmaailmaan asti. Usein bisnesmaailma ei ole meillä riittävästi mielessä. Toiseksi siinä korostetaan sitä, millä aloilla avaruusteknologia voi saada aikaan parannusta. Hän mm, viittaa yhteistyöhön toimivuuteen, tehokkaampiin liikennejärjestelmiin ja vastavuoroisiin haasteisiin, joita on yhteen toimivuuden ja monimuotokuljetusten osalta. Avaruusteknologialla on rooli, kun ajatellaan parempaa hallinnointia infrastruktuuria – sitä, miten voidaan käyttää vaihtoehtoisia valvontajärjestelmiä. Esimerkiksi la, lasku, yhteydessä, lentojen yhteydessä. Ja miten avaruusstrategia voi antaa mahdollisuuksia uusille liikemalleille. Itse asiassa komission jäsen Sefcovic on sanonut, että jokainen euro palaa seitsemänkertaisena sijoitettu euro. Toivon, että näin on, mutta todella tässä näyttäisi siis olevan potentiaalia. Kuten Kessinen sanoi, tämä jää vielä nähtäväksi, mutta periaatteessa puheenjohtaja kommentoi itse tässä ja sitten huomaan, että Kessinen Maisinen sanoo seuraavassa kohdassa jo ihan sama, eli tässä nähdä, miten johdonmukaisesti me ajattelemme. Avaruusteknologia on tärkeä myös, kun ajatellaan liikenteen turvallisuutta, ympäristöä, tehokkuutta, tiedon välittämistä, palveluita, navigointipalveluita, liikenteen hallinnan palveluita. Innovaatiota on tuettava yksityisellä sektorilla myös ja pari seikkaa vielä ennen yhteenvetoa. Erityisesti komissiosinkin tulisi huolehtia liikenteen alaan, kun puhutaan avaruusstrategiasta, kun puhutaan liikenteenhallinnasta hallinnasta tai jäljitysjärjestelmistä. Lisäksi puhutaan siitä, että avaruusteknologia voi olla tärkeä, kun puhutaan näiden palveluiden saamista. Tietenkin kunnioittain henkilötietosuojaa. Viimeisessä kohdassa myöskin tunnustetaan, minkälainen Galileo-ohjelman asema on. Se tarvitsee enemmän tukea vielä, jotta voidaan käyttää koko potentiaali hyväksemme. Esimerkiksi, että saadaan innovaatioita tukevat puitteet aikaiseksi. Tranvaliokunnan matkan aikana mukana olet viime vuonna – ymmärtävät, mistä potentiaalista tässä sinne puhuu. Tämä potentiaali on usein käyttämätöntä vielä. Kaiken kaikkiaan omaisesti avaruusstrategia tai teknologia antaa uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille tarjota työpaikkoja ja näin lisätä EUn BKT. Lisäisin, että paljon liittyy myös starttiyrityksiin ponnisteluihin, joita pitäisi vielä vahvistaa. Siksi lausuntoluonnoksessa painotetaan sitä, että älykkäät rahoitusmallit ovat välttämättömiä, että voidaan tukea yrityksiä tarjoamaan infrastruktuuripalveluita. Ja lopulta vielä tärkeänä valmistelija ottaa esiin sen, että Tranin on saatava äänensä kuuluviin. Ja siksi hänen lausuntonsa on kirjoitettu niin, että Itren olisi vaikea jättää huomiota tämä lausunto. Ja hän tietenkin toivoo, että voitte tukea tätä samaa linjaa. Kiitos oikein paljon tässä kaikki kesinemaisterin nimissä. Kiitos edustaja Teritska. Nyt edustaja Marinesku. President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esityksestä. Kiitos esittelijälle luonnos, lau, lausuntoluonnoksesta. Ensinnäkin meidän pitäisi esitellä seuraava monivuotinen rahoituskehys ja siinä käsitellä nykysatelliittijärjestelmän uudistamista ja uusia satelliitteja. Tämä on tärkeää erityisesti Galileolle. Me tarvitsemme rahoitusta, jotta järjestelmä toimisi. Ja kuljetuksen alueella Agnoksen pitäisi kattaa koko EU. Tällä hetkellä on jotakin nurkia, joita se ei kata. Ja sitten pitäisi pistää vähän paineita teollisuudelle niin, että ne ottaisivat annoksen käyttöön tällä hetkellä vain puolella lentokentistä on tämä järjestelmä asennettuna. Sitten komission pitäisi tehdä ehdotuksia Ja tämä on osa strategiaa. Tehdä, komission pitäisi tehdä lainsäädäntöehdotuksia. jolla pakotettaisiin teollisuutta, teollisuus käyttämään GNSS-teknologiaa. Jos ajatellaan esimerkiksi tieliikennettä, mä onnistuin siinä, että autoissa on Galileo vastaanotin, mutta meidän täytyy jatkaa. Meidän täytyy saada Galileo vastaanotin kaikilla teollisuuden alueilla. Peter sanoa jotain globaalista seurannasta, trackingista. Tällä hetkellä ADSBn frekvenssi on jo kohdennettu. Tämä koskee siis lentokoneiden pysyvää seurantaa – että vain 30 prosenttia ilmatilasta on sellaista, että siellä seuranta toimii. JTI sanalla tätä me tarvitsemme. Tämä avaruustutkimusprojekti. Sitä me tarvitsemme tulevaisuudessa haluamme Euroopasta avaruus suurvallan. Meidän täytyy tehdä jotain tutkimukselle. Kiitos sitten edustaja Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella edustaja Meissneria lausunnosta, jonka hän on laatinut tulevien vuosien aikana tulee olemaan useita vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät aloisemme on kaupunkidataa, kaupunkiliikkuvuutta, päästöjä, maatalous, liikenne. Nämä ovat näitä ulottuvuuksia, kuten on jo mainittu. Mutta pystymme käyttämään ad hoc rahoitusta on sellaisia järjestelmiä kuten esiriä, auttamaan yrityksiä ja pk-yrityksiä, jotka työskentelevät innovaatiosektorilla ja avaruussektorilla. Toivottavasti voidaan auttaa niitä tarpeeksi, jotta ne ryhtyvät näihin hankkeisiin. Siksi pitää myös tutkia uusia toimintamahdollisuuksia. Meillä on nyt Arianen historiallinen lau, lau, laukaisu ja on näitä uudelleen käytettäviä laukaisimia. joskus ne onnistuvat, joskus seivät, mutta teknologia on. Sitten on muun tyyppisiä teknologioita, jotka ovat vähemmän riskipitoisia. Mutta sitä voitaisiin rahoittaa esimerkiksi pienet satelliitit, joita lakaistaan ilmakehään, jotka tarvitsevat vähän polttoainetta ja jotka ovat luotettavampia ja turvallisempia. Joten uskon, että ottaen huomioon nämä eri lähestymistavat, eh, idän ja välillä on tärkeää varmistaa, että Galileo on, Galileo on riippumaton, että varusjärjestelmämme ovat riippumattomia. Näin on tärkeää tulevaisuudelle. Ja liikenteen näkökulmasta katsottuna pitää pohtia koulutusta, opetusta ja löydösten jakamista. Meillä on horisontti 2020 ja, ja siellä on tällaisia leikkaavia kaiken kattavia hankkeita avaruussektorilla, mutta se menetettiin toivottavasti saadaan takaisin. En tiedä miksi tutkimuspääosasto on sen poistunut. Sitten tietysti myös puolustus- ja turvallisuuskysymykset. Tietojen tarkistaminen satelliittin osalta. No kaikki nämä aspektit ovat äärimmäisen tärkeitä. Sitten tietysti Puolan voimakkaasti siitä, että on eri virastot jotka tekevät yhteistyötä ei pelkästään Euroopan avaruusvirasto, vaan myös puolustusvirasto ja kaikki muut virastot, jotka tekevät yhteistyötä tällä alalla, mikä auttaa jäsenvaltioita, joilla ei ole eurooppalaisia satelliittivalmiuksia siviilikäyttöä varten. Tällä tapaa voimme kaikki oppia toisiltamme. Kiitos edustaja Elsender, edustaja Foster. Yeah, thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Minulla ei ole paljon lisättävää. Kiittäisin vain Simone Maisneria tästä lausuntoluonnoksesta. Tämä on niin monimutkainen ala tämä avaruus, joten pitäisi arvioida tätä tarkkaan. Olin ITRE-valiokunnassa ensin, kun päätettiin hyväksyä Galileo. Ja nyt vuosien jälkeen on todella mahtavaa, että asia on edennyt ja on melko lähellä lähtölaukausta. Hyvä, että Ranska on pitänyt laukaisuvalmiuden itsellään. Olin surullinen, kun 70-luvulla yhdistynyt kuningaskunta vetäytyi tästä työstä näin henkilökohtaisemmin. Tämä on tärkeää. Ihan totta. Me olemme nyt hyvin riippuvaisia, kun katsomme jäljitysjärjestelmiä liikenteen kannalta. Sitä, että jäljitettävyys on tarkempaan jär, äh, on tarkempi GPS. Ja toinen asia on ohjelmat, jotka liittyvät humanitaarisiin ongelmiin kautta maailman. Silloin myös voidaan jäljittää näitä monia tapahtumia. Joten varmasti valmistelija saa täyden tuen. Tämä ei ole mitenkään poliittinen kysymys. Ajattelisin, että tällainen selkeä, kattava lausunto täältä valiokunnasta varmasti vaikuttaa myös vastuvaliokunnassa. Kaikki voivat osallistua tähän työhön. Mutta yksityisemmin, kun Brexit-työstä, Brexitistä puhutaan, niin – koko avaruusteknologia ei ole ainoastaan EUn sisäistä työtä, vaan laajempaa. Ja tämä on ihan oikein, koska niin valtavasti rahoitusta tähän menee. Jotkut myöhäisemmät ohjelmat ovat kumppanuusohjelmia, täytäntöönpano vaihe ja niin edelleen. Kaikki ei ole julkista rahoitusta. On tärkeää huolehtia siitä, että meillä on oikeat prosessit käytössä, kun keräämme varoja näihinkin. Kiitos oikein paljon pohjalta. Merci, Madame Foster. Kiitoksia, Foster. Puhun nyt tämän esittelijänä ja lyhyesti. Ensiksi kiittäisin Rava Meisneriä mietintöön luonnoksesta. Jaan sen sisällön täysin, mutta pääviestini olisi kytkös avaruusohjelmaan vaatii tämän välillä – Kaksi konkreettista esimerkkiä. Ensinnäkin EDR-tyyppiset satelliittiyhteykset, jotka voivat välittää dataa kiertoralla olevien satelliittien kautta liikennevirroista lähes kaikkialle maailmaan reaaliaikaisesti. Ja sitten Galileon pyrkimys luoda paikkantamista, jonka tarkkuus on siinä metrin luokalla. Eli me puhumme autonomista ajoneuvosta ja muusta valiokunnassa nämäkin teemat ovat tärkeitä, jotta avaruusteknologia palvelisi innovaatiota ja teollisuuden uusiutumista kuljetusalalla. Eri sektoreiden täytyy omaksua yhteinen strategia. Nämä kulkevat käsi kädessä nämä asiat. Eurooppa on hyvä tapa taso kehittää strategioita, oikea taso sillä. Erityisesti se rahoitus tulee Esältä. Meidän täytyy painottaa aidan koordinoidun strategian tarvetta sekä avaruusviraston että EU pitää koordinoida Siinä on työtä. Haluamme yhtäältä teollisuuden toiveet Esalle saada paremmin mukaan. Ja sitten asia, josta puhutaan vähemmän, mutta joka pitäisi ottaa esille strategiassa ja joka tapauksessa ottaa se esille. Se on avaruusromu. Se on aito ongelma, kukaan ei puhu siitä. Parce qu'on sait pas comment faire. Et on sait pas ce qui avaruudessa on paljon jätettä, eikä tiedetä mitä sillä tehdä. Teknologiassa käytössäkin täytyy miettiä, mitä näitä laitteilla tehdään. Esimerkiksi ydinjätteet ovat ongelmia kun ei tiedetä mitä tehdä niillä. Nyt ovat maan alla, ei tiedä mitä tässä tapahtuu. Ja varsinkin suhteen on pohdittava asia ja lopa, pistänyt lainausmerkit kiinni. Ehkä teillä on vastauksia, kenties herra Telitska, kenties teillä on jo vastaus. Ja voittekin vastaa kysymykseen. Rikke. No, ehkä minä voin vastata kysymyksenne, puheenjohtaja. Kaikki etätyseudut tarkkaan. On kaksi virastoa, yksi amerikkalainen, joka tätä käsittelee, joka seuraa näitä jätteitä. Kyllä ihan loppuun asti on useita missioita. Yksi eurooppalais-italialainen, joka pyrkii saada tällaisia satelliitteja, jotka keräisivät jätteitä. on hyvin käsitelty aihe kyllä ottaa huomioon, miten vakava aihe tämä on ja miten se vaikuttaa kaikkeen, mikä maapallon kiertäytyy. Tämä aihe on kyllä hyvin tärkeä. Halusin vain sitä kommentin, kuuntelin tarkkaan mitä sanottiin. Hän sanotaan, että mitä avaruus voi tehdä liikenteelle. Tällainen pitkä luettelo siitä, mitä voidaan odottaa siitä, kun siirretään satelliittitietoja, geopaikannus, tiedonsiirto, liikenteeseen logistiikkaan, no, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että avaruus ja avaruuteen pääsy on osa liikennettä ja on epänormaalia, että tätä aihetta ei käsitellä täällä prioriteettina. Ja avaruuteen pääsy on liikennettä, sen katsotaan liikennekeinoja. Ja tämä aihe on kuitenkin äärimmäisen tärkeä. Miksi? No, kaikki on että avaruus on suvereniteettikysymys, on puolustuskysymyksiä, on turvallisuuskysymyksiä ja sitten tietysti myös suvereniteettikysymyksiä. kysymyksiä Ja meidän pitäisi nyt pohtia paljon myös näitä lakasohjelmia, jotka ovat kolme nelivuotisia tällä hetkellä, mutta mitään rahoitusnäkyvyyttä tästä ei ole. Ponnistelu on kyllä tehty Saksassa ja Ranskassa, jotta Arjan 6 ja Vega 2 ohjelma voitaisiin käsitellä, mutta tosiasiassa meillä ei ole mitään keskipitkän ja pitkän aikavälin ohjelmaa. Ja tiedetään, että uudelleen kääntöoptiikkaa on parantumassa, mutta avaruuteen pääsy on äärimmäisen haurasta. Ei ole muita ratkaisuja Euroopan ulkopuolella. Jos ei nyt ole yhtä valtiota, joka voi näitä lakasohjelmia johtaa. Arjanne 6, no sen jälkeistä toimintaa ei ole vielä. Ja tätä aihetta pitää käsitellä ehdottomasti nyt viimeiseksi sanoisin, että todennäköisesti tulee tällaisia, tällaisia miehitettyjä lentoja joskus ja tulee myös muita kuljetuksia stratosfääriin. Tätäkään ei pidä unohtaa. Avaruus on liikennettä. No ei nyt palvelu meille, mutta meidän pitäisi me käsitellä paremmin näitä aiheita. Sillä kukaan ei tätä vielä käsittele vaikka itse tätä ehkä hieman käsittelisikin, meidän pitäisi kuitenkin varmistaa se, että komissio antaa meille ehdotuksia, asiakirjoja tulevista 18 vuodesta sillä, no avaruutta nyt voi määritellä viiden vuoden aikana ja mikä sitten Euroopan tilanne on tässä, ei mikään No meillä on nyt 25 prosentin markkinaosuus, mutta jos jatketaan tapaa, niin kaikki menevät meidän noin 70 vuodessa, eli meitä ei ole olemassa jatkossa. Mennään pääsee avaruuteen, me menettäneet suvereniteettimme. Rike. Kiitos edustaja Rike. Edustaja Ryvo täällä on. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa ehdotuksista ja korostaisin että meillä on yhteisiä intressejä tässä valiokunnassa näissä haasteissa, jotka ovat suuret. En tiedä, onko yhtä kielteinen kuin Dominic Riquet, mutta olen samaa mieltä monista asioista. Erityisesti siitä, että nyt Euroopan avaruusstrategia on sanonut, että siinä käytetään hyvin vähän eurooppalaisia avaruusohjelmia ja kilpailu on kansainvälistä, joka on ihan kovempaa ja se uhkaa eurooppalaisen teollisuuden johtoasemaa omilla markkinoilla. Ja olen vakuuttunut siitä, kun nyt kuulin eri puheenvuoroja tästä ensinnäkin. Valiokuntamme voisi ottaa selkeämmän kannan näistä sääntökisistä, jotka kykyvät takaamaan tietyn infrastruktuurien yhteensopivuuden Galileon kanssa. Tässä voitaisiin ennakoida älyautojen ja lennokkien kehitystä. Liikennellä voitaisiin myös korostaa, mitä potentiaalia ja avaruusohjelma voisi olla. CO2-päästöjen osalta liikenteessä lopuksi olen vakuuttunut siitä, että meidän pitää pohtia tässä erityisten kilpailuhaasteita, laukaisu, äh, vaikka no niin kuin Mirike puhui, kaikki valtiot ovat sulkeneet markkinoita tällä strategisella markkinoilla, mutta Eurooppa ole kuitenkaan vielä tarpeeksi toimiin. Eurooppalaiset laakosimet ovat kilpailussa muiden ulkomaisten toimijoiden kanssa, jotka saavat valtavasti tukia, kun laukaisevat satelliitteja, kuten Galileo tai Kopernikus. Tämän pitää muuttua. Meidän pitää varmistaa vastavuoroisuus ja hyväksyä preferenssi eurooppalaisille yrityksille, kun laukaistaan satelliitteja. Kiitos. aufgenommen. Merci, Madame Chair. Kiitos puheenjohtaja. Es ist ein ganz wichtiges... Tämä on todella tärkeä aihe, joka meillä on liikennevaliokunnassa tänään keskustelun aiheena. Strateginen Euroopan unionin riippumattomuus monilla aloilla avaruuspolitiikassa. Me olemme siinä onnellisessa asemassa, että geostrategiset puitteet meillä on tällä hetkellä. Ranskan Kojanassa ja Cape Canaveralissa emme ole riippuvaisia näistä eikä emmekä myöskään Venäjän federaatiosta. Teknologia kaiken kaikkiaan, kuten jo painotettiin, on jo melko kypsä ja saadaan ensimmäiset hedelmät. Galileoa on usein kritisoitu. Rahoitusongelmat olivat suuret. Miljardi tarvittiin vielä jäsenvaltioita kahdeksan lisäksi. Nämä rahat saatiin ja ohjelma on nyt päässyt niin pitkälle, että osittain meillä on oma globaali navi- satelliittinavigointijärjestelmä ja oma virasto, joka toimii Prahassa – Kollega Telitska varmasti vielä voi vahvistaa, että kävimme Prahan matkalla. Ja saimme sieltä oikein mielenkiintoista tietoa johtajalta siitä, miten pitkälle käyttö toteutuu esimerkiksi lentoturvallisuuden osalta. Hän selkeästi osoitti sen, miten yksikkäiset ilmatilalohkot, joita meillä on, saavat tukea. Ja Meriliikenteen turvallisuus erityisesti, kun voidaan ajatella, että tankkeri onnettomuuksia voisi tapahtua, kun toimitaan tällaisessa kapeissa salmissa. Tämä on tärkeää, jos ajatellaan, että tuulee paljon, vaikka sataa tai on raikuuro ja vielä sumoa. Joten tämä vielä aiheesta pitää keskustella strategisesti tarkkaan vielä täällä valiokunnassa. Eli se, että puhutaan pikkusieluisesti oikeastaan tällaista maksujen keräämisestä. Tätä keskustelua on jouduttu käymään Tsekin tasavallassa – tai Itävaltaan tai Saksaan tulevaisuudessa, kun ajaa, niin saa tällaisen tarran sitten, miltä se näyttää Sveitsissä, sen voi vain vielä ymmärtää, mutta se, että suuret tarjoajat, jotka nyt jo keräävät tieliikennemaksuja, eli yritykset, kuka se Ranskassa onkaan, Dominik tuo suuri pelaaja. Ehkä samanlainen tällaisen konsortio kuin Airbus ja muut. Sitten pienet voitaisiin ottaa mukaan ja silloin voitaisiin ihan tarkkaan antaa matkaa kohden tai kerätä matkaa kohden, etäisyyttä kohden tällainen tietulli käyttömaksu. Tätä voitaisiin pohtia, käyttäisiin myöskin komissiota tähän työhön. Ja yksi asia teki meihin suuren vaikutuksen – tämä globaali järjestelmä, jota tarvitsisimme Euroopassa. Mitähän sitten amerikkalaiset tulevaisuudessa tehdään, kun ajatellaan Syyrian ja niin edelleen. Ovatko sitten satelliitit käytössä tämän järjestelmän toteuttamiseen? Ei varmaankaan. Siksi tarvitsemme oman järjestelmän, joka on mahdollisimman nopeasti toimiva eurooppalainen GPS-järjestelmä, ja näin virastosta meille kerrottiin. Sen pitäisi toimia äly puhelimen kanssa, Androidin, ei Applen kanssa, kun amerikkalaiset eivät sitä halua, mutta Samsungin, Samsungin kanssa kylläkin. Ja neuvottelut ovat käynnissä, jotta jokainen eurooppalainen saa tällaisen Appen puhelimeensa ja ilmaiseksi vielä tällaisen paikannusjärjestelmän, joka on vielä täsmällisempi kuin amerikkalainen 20 sentin tarkkuudella. Täällä sitten sanomme, että täällä olemme eurooppalaiset kotona ja britit otamme toki mukaan totta kai hyvin aktiivisesti toimivat ainakin tässä kysymyksessä, kuten Viki jo sanoi, joten tämä olisi ihan ohjelma. Merci, monsieur, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, edustaja Kuhn. Nyt puheenvuoron saa Euroopan komissio. Annan puheenvuoron rouva Le Grenielle. Missä olette? En ole Rova Legrenier, koska hän on toisessa valiokunnassa, jossa myös puhutaan avaruusstrategiasta. Hän pyysi, että puhuisin hänen puolestaan. Mutta annan vielä puheenvuoron herra Teklis, Telitskalle sitten. Mutta vaihdan englantiin, jos sopii. Mä myöskin kiitämme tätä lausunnostanne ja tukevista kommenteista avaruusstrategian hyväksymisen ja täytäntöönpanon avulla komissio haluaa tuoda avaruuden hyödyt maahan. Ja siihen kommenttinakin pyrkivät. Huoletus on yksi avainalueesta – joka voi kovasti hyväksyä soveltamisesta avaruudessa. Hyöty on ilmeistä ja suurta, ja esimerkkejä on mainittu. sananen jostakin ohjelmista, jostakin ohjelmistamme Galileon tunnettakin. Meillä on myös tuonne järjestelmä Agnos, joka on alueellinen järjestelmä – ja se on ollut toiminnassa vuodesta 2011 jäl- lähtien. järjestelmän toiminta oli erinomaista vuonna 2016. Mutta kuten Marinesko totesi, on vielä, vielä jotakin nurkkia Euroopassa, joita ei ole katettu. Nämä valkoiset lääkätkin pyritään kattamaan. Galilean suhteen tiedottakin, että, että alustapalvelut ovat olleet toiminnassa syyskuusta 2016. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme lanseeranneet 16 satelliittia, meillä on nyt 18 satelliittia radalla. Ja nyt pyrimme seuraavaan vaiheeseen, eli koko konstellaatio, koko satelliittikuvio saadaan paikalleen ja uusia satelliitteja ollaan lähettämässä. Ja sitten Kopernikus. Sekin on kiinnostava koulutussektorille. Sen on e ohjelma, jossa tarkkaillaan tätä avaruusdataa ja seurataan tilannetta maalla. Meillä on meriympäristö, ilmastonmuutosta, maan ilmakehää tutkitaan. Sitten on turvallisuus ja hätätilanne sovelluksia. Galilea voi tukea turvallisia värireittejä, esimerkiksi antamalla tietoa ympäristöhaitoista tai meriäästä. Ja sitten meillä on, me työskentelemme myöskin hallitus- ja satelliittitutussovellusten parissa. Sillä tavalla merkityistä ajoneuvojen seurannalle, mahdollisesti myöskin etäohjatuille lentokoneille, jotka mainitsitte. Ja sitten itsenäinen pääsi avaruuteen. Avaruustrategiassa sanomme, että meidän kunnianhimomme on, että me takaamme ja parantaa Euroopan avaruusomavaraisuutta takamalla palveluiden saatavuuden. Ja strategiassa on joitakin toimia, joita suunnittelemme sen suhteen. Lopuksi pitäisi tehdä myöskin markkinaosuudelle. Tässä viitattiin Galileon ja lainsäädäntö ehkä pitää miettiä. Voin vaan sanoa, että avaruusstrategiassa sanon, ja nyt siteeraan, että komissio ryhtyy käytännön toimiin myös säätelytoimiin, milloin se on oikeutettua ja hyödyllistä, ja että markkinoilla saadaan markkina-alueelle, kuten matkapuolien liikun, matkapuhelimet tai kriittiset viesti, kriittinen viestintä, ehkä vähän myönteistä tietoa jotkut merkittävät puhelin valmistajat ovat tuoneet markkinoille Galileon kanssa toimivia puhelimia, kuten Samsung. Kiitän tätä myöten ja työskentelemme nyt käytännön toimen parissa, jotta strategiat toteutetaan ja ne ovat tervetulleita. Ja nyt te Uh, thank you, Madam Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille, jotka osoittivat tukensa Gesinelle. Ja kiitos kiitoksista. Lähetän tämän eteenpäin Gesinelle. Lähetän myös tämä komitea eteenpäin vastauksena pari asiaa. Ensinnäkin on tärkeää, Tämä on Euroopan avaruusstrategia, mutta on yhtä tärkeää myös muissa strategioissa, jotka me tulemaan jatkossa, että pohditaan sitä, mitä valmiuksia meillä on tässä yhteydessä, avaruusyhteydessä. Oliko se Galileosta, Kopernikuksesta, Egnosista tai mistä vain. Meillä on infrastruktuuri, se ei ole ongelma. Me olemme tehtävän tasolla, olemme johtajien joukossa, mutta kuilu on se verran, että mitä mahdollisuuksia on ja mikä on todellinen tilanne. Ja ehkäpä puheenjohtajakin viittasi tähän, kun puhui sitä, että linkitetään se innovaatio kulutusliikennealalla. Tämä pätee liikenteeseen, moniin muihinkin sektoreihin. Ja se on mainittu myös, että kävimme Prahassa. Ja se oli mielenkiintoista, mutta oli myös mielenkiintoista sen, että aina ei saada vastauksia mikä osoittaa minusta sen, että on tiettyjä eroja sen välillä, mitä me ajattelemme, mitä virasto tekee, ja sitten on ne, jotka perustavat startup-yrityksiä, jotka tarvitsevat palveluja ja niin edelleen. Eli tätäkin meidän pitää käsitellä. Ja Gesinen lausunto voi varmasti ottaa tuon huomioon. Eli kyse on siitä, että annan täytäntöön infrastruktuurit, sanon samaa, mitä Dominic sanoi aikaisemmin kutakuinkin, mutta no, menisin jopa pidemmälle. Kyse ei ole vain jätteistä. Meillä on nyt äh, kiertotalouslainsäädäntöä, joten sama kuin sanoin avaruusstrategiasta, tämä pitää mennä molempiin suuntiin, sama pätee kiertotalouteen. Meillä on nyt perusta ja joilla voidaan hyötyä ja luoda uutta pontta avaruusteknologioihin, että saadaan tuollainen kiertotalous. Voimme onnistua siinä. Joten meillä täytyy kannustimia, kyllä, jotka on hyväksytty pari kommenttia. Ne, esimerkiksi edustaja Marinesku. No, en nyt ole, olen täällä vain valmistelijan paikalla, joten en tule hyvä vasta hänen puolestaan, mutta välitän hänelle eteenpäin kommenttina ja hän voi sitten pohtia niitä. Kiitos puheenjohtaja. Merci, monsieur. Kiitos. Edustaja Telitska. Edustaja Ajala Sender, minuutti. Para contestarle sobre el tema. Kiitos puheenjohtaja. Niin. Varusromu kysymykseen sanoisin, että Alankomaissa, jossa on avaruus- ja teknologia instituutti, niin yksi hankkeista, johon tutustuimme matkallamme, oli yksi näistä hankkeista, joka kerää avaruusromua. Siellä on ikään kuin verkonlainen laite ja satelliitin ja verkon avulla sitä kerätään. Ja toinen näyttivän ongelta. Ja tällaista työtä siis tehdään. Ja mielestäni teidän huolenaiheeseen ja puututaan tällä hetkellä. Seuraamme tarkkaan näitä romukysymyksiä, sillä me tiedämme, mitä kaikkea sisällä on. Jos ne palautetaan maan pinnalle, niin... Eteen! Niin, maan pinnalle. Puhe. mikrofonin ulkopuolelta. On va, on va suivre ça. On va suivre ça, on va pas... Seuraamme asia tarkkaan. Emme nyt tee avaruudesta suurta kaatopaikkaa. Selvä kiitos edustaja Telitska, että puhuitte edustaja Maisnerin puolesta ja että vastasitte kollegoille. Tarkistukset pitää jättää viimeistään 19. huhtikuuta puolen päivään mennessä kello 12. Eli siinä ei ole kauan aikaa. Selvä. Jatkamme eteenpäin. Viimeinen kohta. Komission alustusehdotuksesta delegoiduksi säädökseksi yhteen toimivuuden teknisten eritelmien hyväksymisestä ja uudelleen tarkastelusta. Ja annan heti puheenvuoron, herra. Siellä olette. Tervetuloa 5-7 minuuttia. Sopiiko se? Kyllä. Erinomaista. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. Uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Todellakin kyse on delegoiduista säädöksistä teknisten standardien osalta. Tämä liittyy neljänteen rautatiepakettiin. Varmaan hyvin tiedätte, että siinä on teknisempi pilari mukana, joka hyväksyttiin viime vuoden kesäkuussa, 15. päivä kesäkuuta. Ja tietenkin tunnette hyvin puitteet ja tavoitteet neljännessä rautatiepaketissa, eurooppalainen rautatiealue, jolla poistetaan raideliikenteen esteet jäsenvaltioiden rajoilta ja näin pyritään lisäämään operaattoreille bisnesmahdollisuuksia ja vielä tärkeämpää on se, että tarjotaan parempaa palvelua sekä matkustajille että rahtiliikenteelle. Ja tätä kautta varmasti voidaan siirtyä enemmän raideliikenteeseen ja tämä olisi hyväksi sekä talouden että ympäristön osalta. Osana tätä prosessia ja teknistä pilaria erityisesti katsotaan yksinkertaistamista, sääntöjen yksinkertaistamista, jotta olisi vähemmän hallinnollisia kustannuksia ja paljon helpompaa yritysten kautta Euroopan kehitellä sekä tuotteita että palveluita. Yksi tekijä on kansallisten sääntöjen poistaminen neljännessä paketissa silloin, kun se on paikallaan – ja varmasti näitä sääntöjä voitaisiin tarkastella ja pitkälti myös poistaa. Työ on jo käynnissä tällä hetkellä. Mutta erityinen teknisen pilarin osio on vahvistettu rautatieviraston rooli autorisoinnissa ja yritysten turvallisuustarkastuksessa. Nyt halutaan yhden luukun järjestelmä, joka johtaa lupamenettelyyn, joka on nopeampi ja halvempi, ei ainoastaan rajat ylittävien palveluiden osalta, mutta erityisesti niiden osalta. Ja komissio tekee läheistä yhteistyötä viraston kanssa valmistellakseen tämän paketin osion täytäntöönpanoa, menetelmää, käytännön järjestelmiä, yhteisen turva, yhtenäisen turvallisuussertifikaatin osalta. Tämän takaa löytyy tietenkin yhteen toimivuuden tekniset eritelmät osana neljättä rautatiepakettia. Tarvitaan jatkuvaa päivitystä, jotta otetaan huomioon tekninen edistyminen ja myöskin kun ajatellaan näiden toimivuuden teknisten eritelmien merkitystä. Se on tärkeää, kun ajatellaan tulevia lupia, joita myönnetään virastosta. Kuten neuvotteluiden aikana sovittiin parlamentin ja neuvoston kesken, artiklan 5 mukaan yhteen toimivuusdirektiivin 2016-797 mukaan artiklan 5 alla annetaan komissiolle toimivaltaa hyväksyä delegoituja säädöksiä – jotka liittyvät näiden yhteen toimivuuden teknisten eritelmien hyväksymiseen ja uudelleen tarkasteluun. Niistä keskustelemme siis tänään. Tärkeä osa delegoitua säädöstä on se, että se on hyväksyttävä nyt ennen kuin lisäuudistuksia teknisiin standardeihin voidaan tehdä. Yhteen toimivuuden osalta aikaisemmin hyväksyttiin komissiossa ilman laajaa lainsäädäntöpuitteistoa perusdirektiivin kautta. Nyt on ensin hyväksyttävä delegoitussäädös, jotta annetaan parametrit ja suunnat ennen kuin nämä tekniset eritelmät itse voidaan hyväksyä. Tämä on ihan hyödyllistä, koska näin saadaan mahdollisuus huolehtia johdonmukaisuudesta eri teknisten eritelmien osalta – ja lisäksi voidaan huolehtia johdonmukaisuudesta ja siitä, että saadaan ennakkoilmoitus lainsäätäjille ja sidosryhmille siitä, mitä ajetaan takaa kaiken kaikkiaan, jotta voidaan antaa suuntaa keskustelulle ja yhteistyölle toimivuuden teknisten eritelmien osalta. Sitten esitetään eri tekniset tavoitteet jokaisen miten tämmöinen teknisen erittelmän DSIin osalta. Ja kaikki hyväksytään suositusten pohjalta, että komissiolle antaa rautatien virasto. Ja se itsensä toteutetaan täytäntöön painosäädösten mukaan 53.1 säännön pohjalta asetuksessa. delegoiduista säädöksistä on keskusteltu sisäisesti virastossa kesä elokuussa viime vuonna sen jälkeen oli pitkä keittelykausi komission asiantuntijaryhmässä. Kuulemistilaisuus järjestettiin tammikuussa tänä vuonna. Parlamentti kutsuttiin sinne paikalle ja taisi lähettääkin edustajan sinne kuulemistilaisuuteen ja samalla – Meillä oli kuulemiskausi, 350 kommenttia on saatu tähän mennessä. Ja nyt lopullinen kausenta palautetta on avoin tämän vuoden huhtikuun 17. päivän asti ja sen jälkeen toivomme, että säädös voidaan hyväksyä melko nopeasti ja sen jälkeen on tietenkin vielä parlamentin ja neuvoston mahdollisuus esittää vastalause. toivottavasti sellaista ei ole. Kuten näette, tässä on alkuartiklat, jossa pyrimme määrittelemään tällaiset yleisen edun kysymykset, jotka on otettava huomioon eri tämmöiden teknisten eritelmien osalta Ajattelen teknisiä vaatimuksia, vaatimuksia, joissa pohditaan kustannusta ja hyötyä ja niin edelleen. Ja tämän lisäksi erityisiä artikloja, jotka kattavat jokaisen yhdestä toista eri eritelmästä, joissa on erityiset jokaisen yksittäisen yhteen tämmöinen teknisen eritelmän erityispiirteet. Pari keskeistä seikkaa. Delegoidussa säädöksessä on muutama erityinen tavoite, joka liittyy muutosten sisällyttämisen syynä neljäs rautatiepaketti. Erityisesti tämä liittyy johdonmukaisuuteen siirtymäkausien osalta ja sertifikaattien oloon liittyen. Mitä tapahtuu, kun tekninen eritelmä muuttuu? Miten se vaikuttaa edellisten sääntöjen mukaan hyväksyttyihin asioihin ja miten hoidetaan nyt voimassa olevat säännöt erityisesti kustannushyötyanalyysin osalta, kun ajatellaan uusia tämmöinen teknisiä eritelmiä. Horisontaalisia kysymyksiä, innovaatio, tämä linkittyy erityisesti tuon Shift to Rail hankkeeseen, että pyritään siirtymään raideliikenteen varaan. Totta kai jos halutaan innovaatiota, pitää ottaa sekin jotenkin huomioon standardointi, sertifikaatit, kustannusten leikkaaminen ja lopulta myös monet toimet, jotka liittyvät digitalisointiin, siihen, miten palveluita voidaan tässä kehittää. Päätän puheenvuoroni tähän, jos teillä on kysymyksiä. Totta kai oikein mielelläni vastaan. Ja minulla on tällä henkilöllä mukana, joka on vastuussa pitkälti neuvotteluista. Hän tuntee yksityiskohdat vielä paremmin kuin minä. Kiitos. Merci beaucoup. Je vais... Kiitos. Otetaan vastaan kysymyksiä. Edustaja Wim van de Kamp. Eh, Puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Kun tämän tyyppisiä loitteita tehdään, niin silloin todella piru viileisenä brändissä. Kyllä, vastauskommenttiin ilman mikrofonia. Delegoidut säädökset parlamentissa, tämä on henkilökohtainen kantani, saavat liian vähän huomiota osakseen parlamentissa, mutta minulla se kysymys Euroopan komission edustajalle. Delegoidun säädösten kehittelyyn haluaa jokainen osallistua, koska jokainen haluaa tietenkin puuttua näihin yksityiskohtiin. Mutta entä täytäntöönpano? Mitä sillä saralla tapahtuu? Ehkä nyt on vähän liian varhaista, mutta kun neuvoteltiin neljännestä rautatiepaketista, oli sellaisia jäsenvaltioita, joilla oli käynnissä vielä toisen rautatiepaketin täytäntöönpano. Joten kysymykseni kuuluu, mitä näyttää nyt täytäntöönpanon tilanne, onko tässä eroja jäsenvaltioiden kesken ja toisaalta näiden yritysten välillä, jos ajatellaan infrastruktuurin hallinnointia. Delegoidut säädökset kai puuttuvat lähinnä infrastruktuurin hallitsijoihin ja näihin rautatieyhtiöihin. Tämä olisi kysymys, johon toivoisin selkeä vastausta. Kiitos. Monsieur Kramer, sitten. Edustaja Kramer. kysymykseni menee samaan suuntaan neljännessä hän tapeltiin kovasti siitä, että se tulisi delegoitussäädös. Ja no ei sanottu vaan, että se on vain teknistä, että perity meidän toimintaan, vaan että me parlamenttina ja uskon, että jos nyt verrataan meidän toimintaa roteyrityksiin, niin olemme tulla eurooppalaisia. Roteyritykset ovat ne missä maassa vain, niin ne ovat viimeisiä ne ovat toimijoita, kasvavat vain omaa kansallista etua ja eivät välitä Euroopasta pätkääkään, jos näin nyt voidaan sanoa. Sen takia tämä oli kovaa taistelua, mutta saimme sitä menestystä. Tämä on nyt sitä, että se on nyt delegoitu säädössä. Jotta me saamme tietoa, me päätämme, onko tämä tekninen kysymys vai poliittinen kysymys. Ja komissio voi tukea meitä tässä varmasti. Enkä unohda myöskään sitä, että kun oli kyse siitä, no YTEssä sanoimme, että rautatieviranomaisen pitää saada sanoa viimeinen sana. Ja sitten valtiot ovat sitä vastaan. että olihan kaikki erittäin hyvin, vaikka 12 vuotta sitten päätimme no se että sitä me haluamme muuttaa pitää ERTMS, e mutta sen pitäisi olla pohja, joka olisi hyvä kaikkialla, ja sitten 10 000 kilometriä rautateitä on ERTMS, mutta ei yhtään veturia, joka voi ajaa kaikkialla. Sitten valtio sanoo, että ei, kaikki ihan toimii loistavasti, jatketaan näin. Ja vain koska toimii hyvin kovaa ja koska me kolme teknisissä pilareissa mestelijät teemme eroamista yhteistyötä, niin vain siksi se on vakuutettu siitä. No, sanoin saksalaiset, että ei voi olla totta hukkasta rahaa ja aikaa kymmenen vuotta se pitäisi jatkua. Jos sitten topi edes virheistä, niin miten haluatte sitten luoda tulevaisuutta? Saimme tämän läpi, mutta nyt kysymys kuuluu, milloin tämä toteutuu? Ei nyt tehdä se virhe, niin kuin ERTMS sanoi että No kaikki sanamuodot, lait ovat aivan mahtavia, mutta sitten kukin valtio tekee taas niin kuin itse tykkää. Eli mennään myös komissiolle, miten me voidaan täytetään, miten estetään se, että yksi sanoo yhtä ja toinen toista ja se tulee kaksi eri järjestelmää. Sehän on tässä pelkona, sillä haluan mennä eteenpäin ja taaksepäin. Konkreettisesti siis se aikataulu ja miten sitten toimitaan, jos ei ole yhtenäisyyttä. Kuka sitten päättää, päätättekö te meidän kanssamme päättääkö virasto vai jäsenvaltiot, miten tämä halutaan panna täytäntöön, ettei tässä tapahdu lykkäännystä, vaan että tavoitteet saadaan täyttymään Euroopan intressejen mukaan eikä eri jäsenvaltion intressien mukaisesti. Kiitos edustaja Kramer. Edustaja Dedi. A couple of uh, questions. Uh, Pari kysymystä. Minulla on joitakin ongelmia muotoiluiden kanssa. Kollegatkin sanovat, että Piru asuu yksityiskohdissa. Emme saa pahastikaan yksityiskohtia näistä kehikoista. Esimerkiksi artikla 6 tästä delegoidusta säädöksestä, joka koskee esimerkiksi rautateiden rahtiliikenteen melutasoja. Ette sano mitään lähestymistavastanne, vaikka tiedämme, että on maita, joilla erittäin tiukkaa rajoja, on löysiä ja Itä-Euroopan maita, joissa on vanhaa kalustoa, jotka aiheuttaa paljon melua. tekstin artikla 14 täm, ja liput, matkaliput. Ja kun neljännen paketin hallinta osion osa. En mä näe mitään suunnitelmia koko matkan lipun suhteen vaikka ymmärtääkseni siirtymäkausi on aika pitkä. Ja hyväksyttiin myös, että markkinoiden pitäisi tehdä se, mikä niiden pitää tehdä ennen kuin muihin toimiin ryhdytään. Ja lopuksi artikla 10. Liikuntarajoitteiset. Se on tärkeä aihe. Meillä on 30 000 juna asemaissa on korkeita portaita ja jotka, joiden saavutettavuuspyörätuolilla on huono. Parannusten aikaansaaminen vaatii rahaa ja aikaa. Onko tässä säännöksessä nämäkin piirteet mukana ja aika ja raha? Minäkin pyysin puheenvuoroa sille. se, mitä nyt pyydetään Euroopan komissiolta on, että nyt miten aiotte toimia ja jos kyllä, niin milloin? Se on toinen kysymys. Ja edustaja Deli tätä jo käsittelikin. Haluaisin palata artiklaan 14, kohta 6 perussäädöksessä. Uskon, että säännös tästä suorastaan lipusta pitäisi tarkentaa paremmin. 2016 komission kolme direktiivin mukaisesti yhteiset tietojärjestelmät on kehitetty markkinoille siten, että se pitäisi mahdollistaa liikkuvuusratkaisut, multimodaaleja, rajat ylittäviä niin edelleen. Nyt niiden rautatieyritysten pitäisi antaa panoksensa tällaisen järjestelmän kehittämiseen antamalla käyttöön syrjimättömästi ja kaikki mahdolliset tar- tiedot, jotta voitaisiin suunnitella matkoja täten ja ostaa lippuja samalla tapaa. Jäsenvaltioiden pitäisi valvoa, että nämä järjestelmät eivät luo syrjintää yritysten, rotiyritysten välille. Totta kai pitää tämä huoli liikesalaisuuksista ja kunnioittaa kilpailusääntöjä. No, komission pitäisi varmistaa tämä seuranta ja esitellä todellisia ehdotuksia lainsäädäntötasolla, joten kaiken kaikkiaan Kysymys on hyvin yksinkertainen. Onko komissiolla tämmöisiä aloitteita? Jos kyllä haluaisimme tietää, niin milloin niitä näemme? Monsieur Kramer, vous vouliez... Edustaja Kramer, haluaisitte vielä jotain 30 sekuntia? Ja, ganz kurz. Niin ihan lyhyesti. Niin, Euroopan laajuinen kulkeminen yhdellä lipulla ja tiedon saaminen – Lentoliikenteessä ei ole mitään ongelmaa. Maailmanlaajuisesti saa kaiken tiedon oli lentoyhtiöitä kuinka monta tahansa. Ja sitten raideliikenteen osalta sanotaan, että nämä ovat liikesalaisuuksia. No tuo on ihan hölynpölyä, joko kolmessa vuodessa itse tai sitten tulee lainsäädäntöä. Kuinkaan tässä on käymässä? Eh, la commission, voulait bien nous répondre Voisiko komissio vastata minuutti kaksi? Muuten Haluamme tarkkoja vastauksia kirjallisessa muodossa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi herra Van de Kampin kysymys. Lainsäädäntö, miten me takaamme sen, miten tämä hyvin transponoidaan lainsäädäksi? Kysymys oli varmaan delegoista säädöksestä, vaan neljännen rautatiepaketin transponoinnista. Työskentelemme jäsenvaltioiden kanssa ja käymme tätä riskikomitean kanssa, sen komitean kanssa, joka käsittelee säätelykysymyksiä annamme yksityiskohtaiset säännöt siitä, mitä lainsäädäntöä muutetaan kansalliseksi lainsäädännöksi. Sanoipa tässä kysymyksiä, jotka eivät ehkä ole selviä kaikille jäsenvaltioille. Toivomme, että tämä auttaa nopeamman ja yhdenmukaisemman kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamisen, kun yleensä tapahtuu. Emme tämän menettelyn kautta voi tietysti vaikuttaa se valtiohan, että ta- tahallaan muuttavat tätä lainsäädäntöä kansalliseksi hitaasti tai väärin. Mutta on tar- tärkeitä etuja. Herra Kramerille johdonmukaisuudesta. Yksi paketin avainpiirteistä on, että emme enää tukeudu jäsen valtioihin siinä, että lupia myönnetään kansallisten sääntöjen mukaisesti, joskin sellaista, joka pitäisi olla yhdenmukaisen eurooppalaisen kehikon kanssa. Mä annamme mahdollisuuden rautatieyrityksille kääntyä rautatieviraston puoleen äh, tyyppihyväksyntää varten ja turvallisuushyväksyntää varten ja virasto käyttää omaa säännöstään kautta Euroopan ja toivomme, että jotkut menneisyyden ongelmat häviäisivät tai ainakin pienenisivät. Pyrimme edelleen kansalliset säännöt ja, ja delegaattujen säännösten kautta toivomme poistavamme niitä monia esteitä, jotka johtivat erilaisiin kansallisiin lähestymistapoihin. Melu- ja liikuntarajoitteiset melun suhteen se, mikä delegoidissa säädöksessä on, on kehikko. Komissiossa tehdään kovasti työtä ja rautatievirastossa ja keskustelussa jäsenvaltioiden kanssa löytääksemme ratkaisun herkkiin kysymyksiin. Selititte, miksi nämä ovat herkkiä. Meidän täytyy vastata terveysvaatimuksia esimerkiksi Reinilaaksossa. Emme halua tehdä rahdista myöskään taloudellisesti elinkelvotonta jossain. Täytyy katsoa ja saada tämä toimimaan juridisesti. Kasvatetaan monimuotoisuuden. Tämä teksti voidaan hyväksyä tavalla, joka mahdollistaa teknisen innovaation käyttäjänoton. Uskomatta meillä on liikkumaa ratkaisujen löytämiseksi koko matkan lippu teisen, ka- teisen kautta luomme tekniset raamit tiedon lähettämiselle, tariffi, aikataulut, lipujen kelpoisuus. TSI ei voi pakottaa yrityksiä. Ei muista sitä, että puheenjohtaja keskeyttää. Puheaika on mennyt. Tavoittaa herra Fish. Voisitko lähettää Lipusta muista sähköpostin, joka on se konkreettinen. Maailman lainsäädäntö ja meidän täytyy kiireellisesti saada tietää, josko komissio on valmis tekemään ehdotuksia, jotta pääsisimme eteenpäin. Ja kärsimättömänä odotan täsmennyksiä viestien. Käykää. Kiitoksia jäsenille. Istunto päättyy. Hyvät tapaamme täsmälleen kuuden tai seitsemän minuutin kuluttua. Teillä on aikaa ottaa kahvia että kestää sitten puoli seitsemän.